Tervehdys kaikille. 15 minuuttia akateemista varttia, joten aloitamme. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän iltapäivän kokoukseen. Esityslistasta aloittaakseni haluaisin kertoa, että kohta seitsemän – joka koski Euroopan tulevaisuuskeskustelua, jossa valmistelijalla on, valmistelijalla on herra Jakovcic, on siirretty kokoukseen 8-9. lokakuuta. Tsekki, Malta, Slovakia ja iirinkieli poikkeuksina, niin kaikki, kaikki muut kielet tulkkausjärjestelyssä ovat mukana. Sitten siirrymme teemaan, joka kattaa suuren osan kokoustamme. Erityisen tärkeä asiakirja, joka liittyy epäterveisiin kauppatapoihin. Kuten näette, esittelijänä on edustaja De Castro – mutta ennen kuin hän esittelee oman asiakirjansa, meillä on tapaaminen komission pääekonomistin kanssa kilpailun pääosastolta. Hän on professori Valletti Hän käsittelee mahdollisia lainsäädäntövaikutuksia tai mahdollisen, mahdollisia vaikutuksia epäterveen kauppatavan sääntelystä lainsäädännössä. Ja tässä ketjussa ovat sitten mukana kuluttajat, tuottajat, jalostajat, vähittäiskauppa. Eli Toivotan kaikki komission vieraat pääosastolta tervetulleeksi. Tervetuloa kaikille. Ja toivotan myös herra professori vielä tervetulleeksi. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ja saatte heti puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. On kunnia olla täällä selittämässä tämänhetkistä komission ehdotusta. Ensinnäkin esittelen itseni. Olen Tomaso Valetti, pääekonomisti DGCOM pääosastolla, mutta yleensä toimin ekonomian taloustieteiden professorina Roomassa. Ja tänään esittelen perusajatukset, jotka ovat teille tuttuja. Komission ehdotus pohjautuu yksinkertaisille pilareille. Meille kaikille yhteinen tavoite on se, että suojellaan pienviljelijöitä – jotka ovat joutuneet epäterveiden kaupan käytänteiden kohteeksi. Ja siksi ehdotuksessa on puututtu nimenomaan tämän tyyppisiin ongelmiin. Oikeusperusta on selvä. Me haluamme auttaa pienviljelijöitä silloin, kun kyse on epäterveistä kaupan käytänteistä. Ehdotus on laadittu sillä tavalla, että kun havaitaan ongelma, siihen ehdotetaan ratkaisua – mutta silloin kun kyse on ongelmista, jotka eivät ole eu laajuisia, niin ei haluta mennä liian pitkälle. Eli silloin otetaan askel taaksepäin ja annetaan ehkä jäsenvaltioiden hoitaa ongelmat, jotka ovat sellaisia, jotka on parempi hoitaa paikallistasolla. Päätavoite ehdotuksessa on katsoa, mitkä ovat selkeät suuntaviivat. Ensinnäkin on vertikaalinen yritysten välinen suhde. Esimerkiksi viljelijät, myyjät, sitten suuret supermarketiketjut, business to business ketju. Ja myöskin on katsottu aloja, joilla on talouden epätasapainoa. Eli toinen osapuoli on selkeästi voimakkaammassa neuvotteluasemassa. Eli silloin kyse on pienistä ja suurista yrityksistä. Ja meillä pitää olla jonkinlaiset kynnysarvot pk-yritysten osalta, ja nämä periaatteet on hyväksytty koko EU:ssa. Mutta myöskin on mietitty mustasta listasta, eli siihen laitetaan käytänteitä, jotka ovat kiellettyjä. Ja sitten on käytänteitä, jotka ovat niin sanotulla harmaalla listalla. Eli tällaiset toimet saattavat muuttua mustiksi tai sitten valkoisiksi. Ja mikä sitten voi tehdä harmaasta käytänteestä valkoisen tai mustan? No, onko tämä käytänne sitten ymmärretty ja onko siitä sovittu osapuolten välillä? Se on ratkaisevaa. Me tiedämme, että elintarvikeketjussa on ongelmia. Se on hyvin monimutkainen. Viljelijät, jalostajat, jälleenmyyjät, kuluttajat. Ja ehdotuksessa on käsitytty heikoimpaan linkkiin, eli pienviljelijöihin. Erityisesti silloin, kun heihin vaikuttavat suoraan epäterveet kaupan käytänteet. Esimerkiksi suurostaja asettaa myyjälle ehtoja, jotka ovat suorastaan kiristystä, ja joskus niitä on vaikeampi havaita, mutta nämä, nämä saattavat vaikuttaa myöskin välillisesti. Eli silloin uhri ei välttämättä olekaan viljelijä itse, vaan välillisesti uhri ehkä yrittää sitten välittää tai laittaa tämän pallon kiertämään. Ja tämä on hyvin käytännönläheinen ehdotus. Se halutaan panna täytäntöön, joten silloin täytyy varmistaa, että se on mahdollista. Ja tämä on nyt tämänhetkisen ehdotuksen vahvuus. Ketä sitten on tarkoitus suojella? pienviljelijöitä. Oikeusperusta varmistaa viljelijöille kunnon elannon. Sehän on kirjattu yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja kuten sanoin, siihen meidän pitää nimenomaan kiinnittää huomiomme. On ehdotettu sitä, että laajennettaisiin soveltamisalaa näistä käytänteistä – direktiivissä, mutta haluaisin nyt tähän kiinnittää huomionne. Eli tällä saattaa olla arvaamattomia vaikutuksia, ja jos tiettyjä käytänteitä kielletään, niin se ei välttämättä hyödytä ketään. Esimerkiksi me siis haluamme keskittyä yritysten välisiin suhteisiin, nimenomaan jos kyse on suuresta ja pienestä yrityksestä. Miksi sitä laajennettaisi sitten suurten yritysten välisiin suhteisiin, eli suurviljelijät ja suuret supermarkettiketjut. Ja tästä esimerkki. Kuvittelkaa monikansallinen yritys, kuten Unilever, ja se neuvottelee tietyistä ehdoista Oshanin tai Deleuzin kanssa. Siellä katsotaan toimitusehtoja vaikka kornettoja tämän suhteen. Jos sitten puututaan tähän ja sovelletaan näitä epäterveitä kaupan käytänteitä. Eli tässä on korkeat voittomarginaalit, erilainen neuvotteluasema. Ja sitten annetaan markkinoiden kuitenkin päättää, mikä on paras ratkaisu, koska jos puututaan tämän UTPn kautta, niin päästäänkö silloin tavoitteeseen, eli se, että autetaan vaikka belgialaista viljelijää. Eli onko tuottaja Belgiassa hyötymässä, jos jäätelön hinta nousee. Ja vastaus on ei. Tätä hyötyä ei välitetä eteenpäin viljelijälle. Mutta jos on sitten tukkusopimus ja nostetaan jäätelön hintaa, niin silloin kuluttajat ja kansalaiset joudumme maksamaan kalliimman hinnan. Ja jos Deleuze tai Kafu yrittää suoraan neuvotella viljelijöiden kanssa Belgiassa, niin se olisi sitten katettuna tämän direktiiviehdotuksen puitteissa. Ja samalla jos Unilever, johtuen tästä UTP-käytänteestä ja suurten yritysten välisestä suhteesta, jos se yrittää valita sitä eteenpäin, niin sekin olisi katettu direktiiviehdotuksessa, mutta me keskitymme tähän ongelmaan, emmekä puutu asioihin, jotka eivät ole riittävän suuria. Jotkut ovat ehdottaneet, että määritellään reiluuden käsite. No reiluus on hieno käsite. Komission jäsenhän puhuu tästä usein. Ja se on hienoa. Reiluus liittyy hyvin pitkälti myös kilpailuun. Ei ole mikään sattuma, että yhdysvaltalaisten viranomaiset ovat perustaneet valiokunnan, jossa käsitellään näitä asioita, ja myöskin Britanniassa on samantyyppinen elin. Eli reiluuden käsite liittyy hyvin läheisesti kilpailuun, mutta kun katsotaan käytänteitä, niin niitä ei olekaan niin helppo määritellä. On erilaisia käsitteitä ja näkökulmia. Täytäntöönpanokin on hankalaa. Eli jos tehdään analyysejä tapauskohtaisesti ja katsotaan reiluutta, niin se vie erittäin paljon aikaa ja se saattaa johtaa arvaamattomiin seuraamuksiin. Jos ruvetaan miettimään, mikä on reilua ja epäreilua, niin todennäköisesti sitten suurin toimija, suurin ostaja pystyy vaikuttamaan tällaisen prosessin enemmän ja silloinkaan ei suojella pienviljelijöitä. Siksi vaikka reiluus teoriassa on mielenkiintoista, niin siihen liittyy kuitenkin käytännössä riskejä. Eli meidän pitää olla käytännönläheisiä. Ja siksi olemme keskittyneet tiettyihin selkeästi määriteltyihin käytänteihin, jotka ovat räikeästi väärin, mutta emme halua kuitenkaan mennä liian pitkälle. Pari esimerkkiä tästä ehkä olisivat hyödyllisiä. Esimerkiksi saattaa olla tapauksia, joissa viljelijä on hyvin innovatiivinen, on keksinyt uuden tuotteen, jota ei vielä ole testattu markkinoille, jokin hybridi, vaikka aprikoosien ja persikoiden välillä. Siis kaikenlaista tapahtuu maataloudessa. Ja tämä viljelijä ehkä haluaa sitten antaa kannustavia myyjille, jotta he ottaisivat näitä tuotteita myytäväksi. Ja tässä on riski. Eli viljelijä ehkä haluaa olla mukana myöskin mainoskampanjassa. Ja viljelijä uskoo, että kyseessä on hyvä tuote ja sen pitäisi päästä markkinoille, mutta se pitää testata. Jos sen sijaan sanotaan, että mainoskampanjoihin ei saa päästä viljelijöitä mukaan, niitä ei saa myydä alle tuotantohintojen. Ja sitten olemme kuulleet erilaisia kommentteja. Ja ikävä puoli olisi silloin se, että jälleen myyjä, eli ostaja, ei välttämättä halua ottaa sitten näitä tuotteita ollenkaan myytäväksi, koska siinä on liian suuri riski. Ja silloin vaikutus on siis päinvastainen. Eli pienviljelijä oli valmis ottamaan riskin, mutta hän ei sitten saakkaan tuotettaan myytäväksi. Kuten aikaisemmin sanoin, olemassa mustalista. Se on ehdotuksen, ehdotustunne direktiivin kohdassa kolme. Ja sitten on harmaalista, Ja harmaa lista on sellainen, jossa ei pitäisi olla liikaa liikkumavaraa, eli täytyy olla kynnysarvoja sen suhteen, milloin käytäntö on hyväksytty, valkoinen tai kielletty, eli musta. Ja tämä nyt johtuu näistä ex ante kautta ex post toiminnasta, mutta jos kaksi osapuolta, eli viljelijä ja ostaja, sopivat ehdoistaan niin sitten asian kunnossa, mutta viljelijä saattaa yllättyä, jos yhtäkkiä tuleekin jonkinlaisia kiristäviä toimia esiin, joista viljelijä joutuu kärsimään. Ja tällaisia käytänteitä me haluamme kieltää. Muuten ne saattavat johtaa arvaamattomiin seuraamuksiin. Eli näin, näitä asioita pitäisi säännellä direktiivissä. Tavoitteena ei ole säännellä muita asioita. Hinnat myyjien ja ostajien välillä. Me emme ole hyviä hintasäätelijöitä. Me emme tiedä, mitä nämä kustannukset esimerkiksi ovat. Me uskomme markkinatalouteen. Kysyntä ja tarjonta saavat määritellä, mihin resursseja investoidaan. Jos me rupeamme puuttumaan näihin mekanismeihin, niin silloin saatamme johtaa siihen, että koko talousjärjestelmä romahtaa. Mitään arviota ei ole tehty, vaikka on arvioitu, että ehkä pitäisi säännellä myöskin vähittäishintoja, mutta tämä ei ole osa direktiiviä. Tämä ei ollut osa myöskään vaikutusten arviointia. Ja lähimenneisyydessä Euroopassa on ollut hyviä aikeita säännellä vähittäishintoja, mutta ne ovat johtaneet johtaneet ei-toivottuihin seuraamuksiin. Esimerkiksi Ranskassa oli Loi Gallant laki parikymmentä vuotta sitten, ja siinä oli paljon hyviä aikeita. Tavoitteena oli suojella pieniä kulmakauppoja suurilta supermarkettiketjuilta, ja se oli ihan hyvä aie. Mutta se, miten se sitten toteutettiin, oli se, ettei annettu hintojen mennä tuotantokustannusten alle. Ja tällöin vähittäishinnat nousivat, eli suurten supermarketiketjujen voitot lisääntyivät, mutta paikalliset pienet kulmakaupat eivät tästä hyötyneet. Tämä sitten ymmärrettiin ja sen jälkeen laki kumottiin ja markkinat alkoivat toimia jälleen omilla ehdoillaan. Eli tärkeimmät osat tästä ehdotuksesta ovat seuraavat yritysten väriset suhteet, siellä on ongelmat, eli viljelijöiden ja ostajien supermarketin väliset suhteet, business to business. Kyse on siis suuri vastaan pieni. Tässä on näitä talouden epätasapainoja ja siksi meidän täytyy määritellä nämä suuret ja pienit. On ehkä muitakin kynnysarvoja, mutta tämä nyt on yksi sellainen, joka on tunnustettu koko EU:ssa ja se olisi reilua, jos sitä sovelletaan eu tasolla. Sitten soveltamisala. Tietyt käytänteet on arvioitu ja ne on todettu huonoiksi, erittäin huonoiksi on laitettu mustalle listalle. Ja jotkut käytännöt ehkä ovat tai ehkä eivät, riippuen siitä, onko sopimus selkeä ja ovatko esimerkiksi viljelijät ne selkeästi ymmärtäneet. Eli tämä on pienin yhteinen nimittäjä kaikissa EUn jäsenvaltioissa, eli jokainen jäsenvaltio voi mennä pidemmälle johtuen oman maan erityispiirteistä. Eli ei ole mitään sellaista, mikä estäisi jäsenvaltion olemasta tiukempi, jos katsotaan, että se on tarpeen, mutta EUn tasolla me katsomme, että tämä on ihan oikeudenmukainen ehdotus, jonka komissio on ehdottanut. Kiitos. Kiitos professorille keskustelun alustamisesta. Ensimmäisenä olisi valmistelija professori De Castro. Ja sen jälkeen varjoesittelijät. Ja jos puheaika voisi olla kaksi minuuttia, jos siinä ehditte, olisin kiitollinen. Äh, Herra professori, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää professoria, professori Vallettia siitä, että hän esitti tämän tärkeän aiheen meille tänään, koska tässä on kulunut kaksi viikkoa nyt siitä, kun olemme äänestäneet tästä aiheesta valiokunnassamme. Ja samanaikaisesti imco valiokunta käy kokoustaan ja äänestää lausunnostaan, joten olisi mielenkiintoista tietää myös, kuinka siinä käy. Haluan ensimmäiseksi antaa tunnustusta professorille siitä, että esityksenne liittyi tähän vaikutusarvioon, joka on ollut suuntaa antavana lausunnollemme ja myöskin monille tarkistuksille, joita kollegat ovat esittäneet täällä valiokunnassa. Ja haluan heti tarkentaa, että meidän valiokuntamme, siis maatalousvaliokunta, ei halua mitenkään rajoittaa eri toimijoiden neuvotteluvoimaa ketjussa, kunhan tätä voimaa käytetään reilulla, rehdillä tavalla. Tässä kohtaa on syytä puuttua asiaan lainsäädännöllisen keinon ja tietenkin komission ehdotus on erinomainen lähtökohta tälle työlle. On saatava aikaiseksi eurooppalainen direktiivi aiheesta. Meillä on 20 kansallista lainsäädäntöä ja tämähän on mainittu myös vaikutusarvioinnissa. Ne olemme keskustelleet täällä valiokunnassa aiheesta ja varjoesittelijöiden kanssa on käyty lukuisia keskusteluja ansiokkaasti, enkä siihen puutu sen enempää. Meidän yhteinen tutkimuskeskuksemme on laatinut aiheesta tutkimuksen. Se on kohdassa C-vaikutusarvioinnissa. Tämän tutkimuksen mukaan kritiikki, jota meille tulee usein siitä, että kuluttajahinnat nousevat ja joka liittyy tietenkin kansalliseen lainsäädäntöön, kansallisiin lainsäädäntöihin, joilla pyritään estä, estämään epäreiluja kaupan käytänteitä, niin ovat täysin perusteettomia. Mitä tämä hyvin mielenkiintoinen taulukko meille kertoo, mikä liitteenä tuossa tutkimuksessa on. Siinä näkyy, että siellä missä on olemassa kansallista lainsäädäntöä, joka jotenkin rajoittaa äh, neuvotteluvaltaa, jotta voitaisiin estää epäreiluja kaupankäytänteitä, niin sillä ei ole todettu minkäänlaisia vaikutuksia kuluttajahintoihin. Päinvastoin itse asiassa kyseisissä maissa kuluttajahinnat nousevat vähemmän kuin niissä maissa, joissa näitä normeja ei ole. Haluaisinkin kysyä professori Valletilta kommenttia siihen, että kun äänestämme tästä direktiivistä Itävallan puheenjohtajakaudella, niin onko mahdollista, että tällä voitaisiin todellakin pystyä ehkäisemään koko ketjuun kohdistuvia epäreiluja kaupan käytänteitä ja saada tämä aikaan vielä Itävallan puheenjohtajakaudella? Puheenjohtaja McGuinness ei ole paikalla, joten pyydämme, että Rova McIntyre pitää puheenvuoron. Uh, thank you, Chair, and I'd... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota esityksestä. Erityisesti haluaisin kiittää De Castroa kaikesta työstä, jonka hän on mietintöön laittanut. Oli valtava määrä tarkistuksia. Hänen täytyy tulla niiden kanssa toimeen ja se työmäärä, joka on tehty, ja sitten kompromissit, joihin, jotka pystyttiin tekemään, niin osoittaa hienosti hänen neuvottelutaitonsa, joten olen kovin mielissäni, että meillä on jotain sellaista, joka kyllä varmaan menee hyvin piankin käsittelyyn. Niin epäterveet kauppatavat ovat otsikkonsa mukaisesti epäterveitä. Eli Täytyy keskittyä näihin käsitteisiin fairness ja unfair. Epäterveiden pitäisi olla laittomia. Ei voida sanoa, että ne olisivat laittomia joillekuille eikä muille. Ei sillä oikeastaan ole merkitystä, onko tavaran toimittaja pieni vai suuri. Ei pitäisi olla heidän minkään epäterveiden tapojen kohteena. Eli se, mistä mietinnössä on pystytty sopimaan, on että laajennetaan määritelmää niin, että kaikki maataloustuotteet tulevat mukaan, mistä olen mielessäni. Jotkut saattavat kasvattaa kukkia, ne ovat yhtä, yhtä, ihan yhtä pilatuvia kuin naapurin mahdollisesti kasvattamat hedelmät. Eli maat, agricultural products on parempi määritelmä. Olen myös tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet tälle pilaantuvalle tuotteelle hyväksymään määritelmän. Se on hyvin lähellä VTO-määritelmää. Ja sen vuoksi se varmasti aika hyvin ymmärretään kautta linjan. No minä tulen UKsta, niin kuin tiedätte, ja olen kovin ylpeä, että meillä on elintarvikelaki. Ja me pystymme sen myös täytäntöön panemaan. Se kattaa vain kymmenen tärkeintä vähittäismyyjää tällä hetkellä, mutta kun olen puhunut viljelijöiden kanssa – erityisesti läntisessä Keski-Englannissa alueella, niin että laki on te, äh, saanut aika todellisia vaikutuksia. Ja nyt suojaa, joka meillä UKssa on, niin laajennetaan katsomaan viljelijöitä kautta Euroopan. Hyvin mielelläni nä- näkisin, että tämä menee läpi. uk järjestelmä ei välttämättä ole täydellinen, mutta siinä on hyvä alku. Ja tässä mennään mielestäni vielä pidemmälle. Ja olen kovin tyytyväinen siihen, mitä olen nähnyt. Madame Katainen. Rouva Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos myös komissiolle esityksestä. Esittäjän tapaan olen myös huolestunut tästä direktiivin soveltamisalan laajentamisesta meillä ei ole vaikutusarvioita direktiivin ulottamisesta koskemaan maataloustuotteiden palveluja, vai onko siitä tehty jonkinlaisia vaikutuksen arvioita? Toinen ongelma liittyy soveltamisalan laajentamiseen koskemaan kaikkia tavarantoimittajia. Herää kysymys, että missä vaiheessa tuottajaa suojellaan, kun monikansallinen elintarvikejätti myy tuotteita monikansalliselle kauppajätille. Tämän direktiivin oikeusperusta artikla 43 mukaisesti on tuottajan, nimenomaan tuottajan riittävän elintason turvaaminen, eikä monikansallisten yritysten. Onko olemassa vaaraa, että, että soveltamisalan laajentaminen vaarantaa koko direktiivin voimaantulon? Pan poseł Cartier. Edustaja Cartier ei ole paikalla. Sitten Rova Hoibuch. Kiitoksia. Kiitos myös komissiolle tästä ehdotuksesta. On hyvin tärkeää, että puutumme epäterveisiin kaupan käytäntöihin – Meillähän on selkeitä voimaepätasapainoja erityisesti elintarvikeketjussa, mutta myöskin kaikessa maataloustuotannossa, eli olen tästä samaa mieltä. Meidän täytyy laajentaa näitä toimia elintarvikealalta esimerkiksi myös kukkiin ja muihin maataloustuotteisiin. On myöskin hyviä, että osuuskunnat on otettu mukaan. Monissa osuuskunnissa tilanne ei enää ole se, että he toimisivat varsinaisesti viljelijöiden puolesta. Osuuskunnat ovat usein hyvin osakeyhtiöitä tai rajavastuuyhtiöitä, eli tämä on hyvin keskeinen asia. Eli osuuskunnat täytyy ottaa tähän työhön mukaan, jotta voimme suojella viljelijöitä. Ja tämä koskee nyt kahta kolmea vuotta. No tästä aika taulusta voidaan vielä keskustella. Eli täytyy nyt valvoa tilannetta ja katsoa, miten näille epäterveille kaupankäytänteille käy. Eli riittävätkö nämä toivet vai pitäisikö keksiä uusia toimenpiteitä, jotta pystymme vaikuttamaan tuotantoon. Ja iltapäivällä äänestämme kehitysyhteistyövaliokunnassa lausunnosta – ja nyt on erityisen tärkeää, että myöskin Euroopan ulkopuolisia tuottajia suojellaan. Tässä on puhuttu tästä suojasta, mutta jos vihanneksen tuottaja esimerkiksi Espanjassa saa suojaa ja näin ollen tuotanto on hiukan kalliimpaa, niin sittenhän voidaan katsoa vaikka sitten Marokon tilannetta – siellähän viljelijöitä ei suojella. Eli kyse on myöskin meidän viljelijöistämme, meidän maataloudestamme kaikkialla Euroopassa. Kun ajatellaan näitä henkilöitä, niin kaikki heitä tulee suojella Euroopassa. Ja Lissabonin sopimukseen liittyy myöskin politiikan johdonmukaisuus, myöskin kehitysyhteistyöpolitiikassa. Tämä on perusperiaate, ja tämä liittyy hiukan myöskin kehitysyhteistyöhön. Eli meidän täytyisi varmistaa se, että kaikkialla Euroopassa suojellaan viljelijöitä ja tuottajia. Kiitos. Edustaja Zullo. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission edustajalle myös esityksestä. Uskoisin, että on keskeisen tärkeää, kun puhutaan epäreiluista kaupan käytänteistä, erityisesti elintarvikeketjussa määritellä selkeästi, että mitä on tällainen epäreilu tai epäterve käytänne. Komission edustaja antaa ymmärtää, että sitten kun osapuolet ovat sopineet niin jollakin tav- asiasta, niin jollakin tavalla onnistumme sitten tällaisen käytänteen identifioimaan, mutta mehän tiedämme, että näin ei ole, koska kun on olemassa hyvin erilaiset voimasuhteet, erilaisia voimasuhteita, niin se heikompi osapuoli yleensä nielee sitten tämän käytänteen hiljaisuudessa. Direktiivi ilman muuta menee hyvään suuntaan tämän asian suhteen, mutta uskoisin, että on keskeisen tärkeää antaa mahdollisuus ilmoittaa tällaisesta käytänteestä. Mahdollisuus myöskin kolmannelle osapuolelle tehdä tämä ilmoitus sellaiselle osapuolelle, joka ei ole suoraan markkinoilla osapuolena mukana. Tällä tavalla markkinoista saataisiin avoimempi, läpinäkyvämpi ja myöskin oikeudenmukaisempi kuluttajille. Ja me täällä parlamentissa ja valiokunnassa tuemme tämän kaltaista lähestymistapaa, joten odotan myös, että komissio myös sitten aikanaan lisää tämän piirteen ehdotukseensa, joka siitä vielä tässä vaiheessa puuttuu. Kiitos. Rova Maginas. Kiitos puheenjohtaja Pahoittelut, mutta tämä on samaan aikaan AFKO-valiokunnan kanssa, jossa olin Brexit-keskustelussa. Piti kuulla joitakin asioita. Kysymykseni juontuu tähän Cornetto-asiaan. Aika käytännöllinen esimerkki. Tai en oikeastaan ymmärrä, miksi sanotte, että on selvää, että viljelijät eivät hyödy, koska sen vuoksi kysyisin, että miksi eivät ja miten lainsäädäntöä voidaan parantaa, jotta voidaan varmistaa, että hyötyvät. Toinen näkökohtani, ja ehkä ymmärsin tämän täysin väärin, mutta kun näen tämän diakuvan ja tekstin, teillä on ne sanat sillä small farmers. Me puhumme tässä viljelijöistä kuitenkin, farmers. Ja jos teillä on mielessäni pienviljelijä, niin voitteko kuvata hänet? Mitä siinä ajattelette? koska asian ytimessä on se realiteetti, että monet jäsenmaat ja jäsenet haluaisivat soveltamisella laajentaa. Haluaisimme kovasti, että varmistetaan, että saadaan sellaista lainsäädäntöä, kun tätä on pit- kauan aikaa luvattu, että otetaan kaikki näkökulmat huomioon ja oikeudelliset lausunnot, mutta tarvitaan hyvää argumentaatiota. Ja en ole varma, että sen perusteella mitä kuulin ja mitä avustajani nyt tekstiviesillä pystyy minulle välittämään, että nämä perustelut olisitte esittänyt. Ja viimeinen kysymykseni. Jos ajatellaan tätä alkuperäistä linjaa, niin mikä osuus markkinoista miten suureen osuuteen markkinoista tämä vaikuttaa? Niin ymmärsittekö kysymykseni? Mm-hmm. Edustaja Wazon, olkaa hyvä. Monsieur le Président, je tout d'abord dire... Kiitoksia. Olen aika järkyttynyt siitä, kuinka vähän meppejä nyt on paikallaan, vaikka tämä on näin tärkeä aihe, epäterveet kaupan käytäntöt. Mutta kiitoksia nyt kuitenkin De Castrolle tästä huomiosta, mutta hän ei mennyt kyllä riittävän pitkälle. Epäterveet kaupan käytännöt eivät ole yhä suurempi ongelma tuottajille, kuten on todettu, vaan ovat äärimmäisen merkittäviä. Tarkistuksissamme olemme tehneet tiettyjä huomioita. Kaikki viljelijät, pienet, keskokoiset ja suuret, pitää ottaa suojelun piiriin, koska suurin paine kohdistuu aina pienempiin. Haluamme, että jäsenvaltiot itse voivat määritellä kielletyt ja sallitut käytänteet omassa oikeusjärjestelmässään ja haluamme, että oikeus oikeudellisesti sanktioidaan suuryrityksiä ja varmistan, että muut eivät lähde samalle tielle. Meidän täytyy katsoa näitä ostoskeskuksia. Niillä on yhä enemmän vaikutusvaltaa ja vähemmän henkilöstöä, eli silloin täytyy varmistaa, ettei tällä alalla esiinny vääränlaisia käytänteitä. Ja sitten ulkomaankauppa. Komissio ja parlamentti eivät ole ottaneet huomioon riittävästi tätä. Puhun nyt siis Venäjästä, vapakauppasopimuksista, kaupan preferensseistä, esimerkiksi Ukraina ja Tunisia. Meidän täytyy suojella tuottajamme epäterveeltä kaupan käytäntöiltä, mutta meillä pitää myöskin olla kaupan puitteet, jotka eivät muserru Euroopan ulkopuolisen kilpailun takia. Kiitos. Edustaja Des. Kaksi minuuttia. Kiitos ja kiitos komissiolle esityksestä. Brysselissä puhutaan diplomaattista kieltä, mutta nyt en voi olla samaa mieltä. Se oli valovuosia realiteeteista, jota koetaan tuolla arkipäivässä. Mäkkines tästä puhuikin jo. Sanokaa, mikä tieviljelijä on, mikä hehtaarimäärä 10, 25 ei tässä ole tätä realiteettia ollenkaan huomioon. Me tarvitsemme kovia faktoja. 30 päivää sitova maksutavoite, alennusjärjestelmän eh, hylkääminen, jossa ei ole enää mitään avoimuutta. Muuten halutaan aina avoimuutta. Joidenkin muiden maksujen poistaminen. Tällaisia tarvitaan. 2004 lähtien olen parlamentissa ollut ja ja markkinatalouden kannattaja olen. Mutta joskus täytyy puuttua markkinatalouteen. 2005 aloitettiin näihin verkkovirlumaksuihin, niihin puututtiin kovalla kädellä. Jos ei tähän olisi puututtu, niin olisi vieläkin suuret konsernit äh, ottaisivat näitä verkkovierailumaksuja. Mutta näin toimitusketjussa, siis tuottajan ja suurten kauppaketjujen välillä ei näitä ongelmia ratkaista, miten puhuitte, ettekä myöskään puhuttu siitä, että kun näitä suuria ketjuja, niin ainakin Saksassa ne toimivat niin, että meillä on esimerkiksi meijerit, jotka kuuluvat tuotteille sataprosenttisesti nyt, jos suuri ketju sanoo, että toimivat niin, että eivät ota, kiertävät lainsäädäntöä. Parlamentin täytyy päättää, mitkä ehdot ovat, eikä näiden suuret kauppaketjut, jotka hallitsivat markkinoita. Tässä tarvitaan paljon enemmän, mitä olette tässä esittänyt. En ymmärrä, miten tällä voitaisiin yhtäkään ongelmaa ratkaista maataloudessa. Edustaja Agnew. Thank you, Chairman. We're talking about the unfair... puheenjohtaja, puhumme tässä epäterveistä kaupankäyntäyteistä tästä koskevasta lainsäädännöstä ja professori tai tohtori Valetti, en nyt muista edes mikä se oli, hahmotteli meille hyvin monimutkaisen äh, sairauden raapaisista ikään kuin pinnalta todeten myös asianmukaisesti, että jotkut tavaran toimittajat haluavat tämän uudistuksen, koska heillä on aivan uusi tuote käsissään ja saisivat sille näin kätevästi tukea lyhyen ajan. Olen, minua on lovattu kovasti sekä jalostajien että vähittäismyyjien taholta. Vähittäismyyjät to- to- kokevat olevansa kovasti uhrin asemassa ja he katsovat, että jalostajat hyödyntävät tätä lainsäädäntöä. Sitten taas nämä jalostajat toisaalta sanovat, että jos he haluavat paremman hinnan tuotteista, niin supermarketit pudottavat heidät pois listoiltaan, koska eh, ja silloin supermarketit tietävät, että jalostajilla ei ole mitään muuta paikkaa, kenen puheelle mennä. Eli nämä ihmiset ovat sitten minun suuntaani lobanneet kukin tahoiltaan, ja heidän kantansa on aika selvä kukin tahoillaan. Ja komissio on tässä valikunnassa minulle vakuuttanut, että tämä lainsäädäntö ei tule vaikuttamaan meidän yhdistyneen kuningaskunnan vähittäismyynti viranomaiseen toimintaan. Mutta lopparit ovat kertoneet minulle, että jos tämä lainsäädäntö menee läpi, niin silloin on tämän viranomaisen henkilömäärää on nostettava kahdesta henkilöstä, kahdesta virkamiehestä 50. Siellä on hirvittävä määrä lisätyötä luvassa, jotta voidaan noudattaa EUn lainsäädäntöä. Ja en ole ihan varma, mainitsitteko, mutta suurin, suurimpia ongelmia on tässä tietyn tyyppiset sopimukset, joissa vähittäismyyjä voi dumpata ihan noin vain viljelijän ilman mitään erityistä perustetta ja viljelijällä ei ole sitten muuta paikkaa, mihin enää tavaransa myydä. E, Kiitoksia. Professori, kollegat. Tämä teksti on tarpeellinen, on korkea aika, että nyt saimme sen, ja meidän täytyy nyt puhua epäterveistä kaupan käytännöistä. Ja tällaiset Käytännöt ovat syvälle juurtuneet. On myös konsultointiyrityksiä, jotka antavat neuvoja muille tahoille sen suhteen, miten voidaan harjoittaa tällaisia käytänteitä. Eli meidän pitää nyt säätää jonkinlaisia sääntöjä, jotta saadaan tämä koko ketju nyt järjestykseen. Eli että eivät ainoastaan suuret toimijat pysty toimimaan niin kuin haluavat. Ja kun ajatellaan maatalousalaa, niin viljelijöillä on siellä hyvin heikko neuvotteluasema. Heidät on ahdistettu nurkkaan. Ja jos ajatellaan vaikka maitotuotteita, lihaa, niin voimme huomata, että yhtäkkiä Euroopasta loppuu voi, jos ei tehdä asialle mitään. Mieltä saattaa loppua makkarat huomenna Eli meillä on tukiohjelmia ja suoria maksuja. Eli meidän täytyy säädellä markkinoita. Jos meillä on näitä suoria maksuja. Puhutaan vapaista markkinoista, mutta jos hintoja ei säännellä, niin silloin pitää säännellä eri tahojen välisiä suhteita, jotta toimijat pystyvät myymään tuotteitaan ja elämän kunnolla tuloillaan. Eli meidän yhdessä täytyy määritellä alimmat hinnat. Ja sitten vielä yksi asia. Voisitteko selittää, miksi on niin valtavia eroja sisämarkkinoilla? Meillä on yhdet sisämarkkinat, 28 jäsenvaltiota, mutta vaikka maidon hinnat, ne saattavat olla kolmen nelinkertaiset eri jäsenvaltioissa. Eli miksi hintaerot ovat näin valtavia. Jotkut ostavat, jotkut jalostavat. Ja kolmas vaihe on sitten vähittäismyynti. Eli mielestäni tästä tekstistä pitää tehdä mahdollisimman voimakas, jotta sillä on vaikutusta. Kiitos. Possu Dorfman. Edustaja Dorfman, niin kiitos herra professori. Kuuntelin esitystänne ja erityisesti mitä sanoitte soveltamisalasta ja laajentamisesta. Lievästi sanottuna olin yllättynyt, voisin sen kyllä ilmaista eri tavoinkin. Tässä on supermarketti ihan luksin aukiolla. Menkääpä sinne ja katsokaa, että miten monet tuotteet sieltä löytyy, jotka, jotka viljelijä olisi toimittanut suoraan Deleesiin ja vetoavat, ettei löydy prosenttiakaan sellaisia tuotteita. Ehkä joitakin erikoisuuksia, mutta äh, siellä se ongelma ei ole enää. Mutta näitä äh, tuotteita ei löydä. Deleuze ei osta miltään kolme hehtaarin viljelijältä. Eli siinä mielessä, jos ei laajenneta soveltamisalaa, niin sitten voidaan laittaa tämä mappi ihan suoraan. Tai toinen esimerkki. Minä tulen alueella, siellä tuotetaan 10 prosenttia eurooppalaisista omenoista, miljoonia tonneja vuodessa, tai miljoonat tonnia. Tuotetaan niin, että siinä on 6000 pientuottajaa. Mutta siinä on kaksi, kolme, kaksi organisaatiota myymässä tai ostamassa, ja tietysti ne ovat suuria toimijoita. ei, Nestleitä tietenkään ja muita suuria tarvitse suojella, mutta jos ei viljelijöiden yhteenliittymiä suojella otettaisiin tässä tämmöisellä, niin voidaan ottaa koko juttu. Siltä ostetaan salaatteja, omenoita, päärynöitä. Mitä supermarketin pitäisi muuta tehdä? Joko teette tämän tarkoituksella – tai sitten kerrotte meille satuja. Tai sitten täytyy keskustella vakavammin ja katsoa, mitkä markkinarealiteetit ovat. Dante. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Jatkan siitä, mihin Dorfman päätti. Nyt kun luin tätä tekstiä, niin Epäterveet kaupan käytännöt vaikuttavat koko toimitusketjuun ja tämä koskee myöskin alkutuotantoa. Mutta jos seurataan tätä logiikkaa, niin tämä ei koske kuitenkaan maataloutta. Eli siis voisitko nyt selittää, miksi tässä on todettu näin? Joissain maissa on jo lakeja, joita sovelletaan kaikkiin kaupankäytänteisiin – ja jos ei suojella välikäsiä, niin viime kädessä alkutuottaja väistämättä joutuu uhriksi, koska häneen kohdistuu niin paljon painetta koko muusta toimitusketjusta. Komission yhteinen tutkimuskeskus on osoittanut analyyseissään, että näihin asioihin liittyvät lait suojelevat kaikkia toimittajia, eikä se välttämättä vaikuta hintoihin. Eli miksi te olette ottaneet maataloustuotannon erilleen kaikesta muusta tuotannosta? Tämä oli myöskin Mäkinesin ja Castron lähestymistapa, joka oli kuitenkin tasapainoinen, eli ne olivat erilaisia. Bardzo dziękuję. Chcę Państwa poinformować. Kiitos. Kertoisin teille, että edustaja Gulera kutsumia vieraita on salissa viljelijäryhmä Andalusiasta. Sydämellisesti tervehdimme teitä ja toivotamme tervetulleeksi. Kiitos, että olette paikalla. Tämä varmaan on mielenkiintoinen aihe teillekin. Sitten edustaja Flanagan. Uh, I'd like to welcome... Minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi myös. Se oli aivan upea paikka. Minäkin asuin siellä neljä kuukautta siellä Andalusiassa. Haluaisin esittää kysymyksen yhteen tarkistukseen liittyen ja sen takana olevan logiikkaan. Kun puhutaan taloudellisesta riippuvuudesta 20 prosentin tasolla, mitä se tarkoittaa? Ja kun tämä on haluttu muuttaa merkittäväksi riippuvuudeksi muotoilultaan, yhdelle henkilölle yksi prosentti on merkittävä ja toiselle vähemmän merkittävä. Eli tässä olisi kysymys komissiolle. Miksi direktiivi? Ja sitten kysymys direkti- direktiivistä vielä komissiolla, eli miksi on valittu direktiivi eikä asetus? Parę dokumentów przyjętych w tym zakresie przez... Eri jäsenmaissa on jo 20 säädöstä hyväksytty tältä osin joten ratkaisua ei ole olemassa. Edustaja Hoisling. Ja minusta on tärkeää, kuten kollegakin jo sanoi, että laajennetaan soveltamisalaa myöskin Euroopan ulkopuolisiin kauppakumppaneihin. Mutta täytyy nyt tarkkaan katsoa, mitä me haluamme saada aikaan tällä lailla. Nyt on puhuttu pienistä vastaan suurista, ja se on ihan perusteltua. Komissio on ymmärretty väärin yhdessä asiassa – Meillä tämä teksti edessämme, ja tässä puhutaan aika pienestä osuuskunnasta. Ymmärrän kyllä, mitä komissio sanoi, eli että emme halua, että Nestleä suojellaan tätä kautta ja että se pystyy sitten toimimaan tätä kautta pieniä kilpailijoita vastaan. Eli johonkin raja täytyy vetää. Ja sitten osuuskunnissa on suuria eroja. Arla esimerkiksi No sehän on jo oikeastaan jo monikansallinen yritys. Tai sitten nähdään, on paljon pienempiä osuuskuntia. Eli määritelmissä pitää olla täsmällisempiä. Ja olimme samaa mieltä siitä, että haluamme suojella tuottajia. Ja se ei monessa kohdassa tule riittävän selväksi, jos me kuitenkin haluamme vahvistaa markkinoita. Ja Albert Desille haluaisin sanoa, että yksi aloite on vaarallinen. Jos nyt kauppaan aloite sanotaan, että sillä ei ole omia sääntöjä, eli jos haluaa ostaa vaikka tuotteita, jossa ei ole käytetty tuholaismyrkkyjä, niin pitäisikö se kieltää? Kaupan alalla monet asiat ovat edentyneet, jos vaikka on geeniteknologiaa, on puhuttu tuholaismyrkkyjen raja-arvoista – politiikassa on tehty jotain ja se sitten johti muutoksiin kaupan alalla. Mutta en voi pakottaa jotain yritystä tekemään ostojaan tiettyjen uusien sääntöjen pohjalta. Se ei ole mahdollista. Eli ei nyt voi olla kuitenkaan niin, että me määräämme yritykselle, että niiden pitää myydä kaikkea, mikä on eurooppalaisten sääntöjen mukaista. Jos myyjät haluavat tehdä voittoa, niin he toimivat sitten eri tavalla kuin ne, jotka mieluummin ostavat vaikka paikallisia tuotteita. Eli se olisi täysin kielteistä, jos näin tapahtuisi, koska jos näin tehdään, niin sitten kyllä ammutaan itseä omaan jalkaan. Pani poseu Aguilera. Edustaja Aguilera, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin tänne vähän myöhässä, koska olin kalavaliokunnan säännöstyksessä. Ja komission puheenjohtaja pyysikin kysymyksiä. Paulo myös pyysi sanomaan muutamia asioita. Haluaisin kuitenkin siis kysyä komission edustajalta, vastuullisen pääosaston edustajana siitä, että kun tämä on hyvin tärkeä direktiivi koko eurooppalaiselle maataloudelle. niin Ja minä olen todella tyytyväinen siihen, että lopultakin meillä on sellainen normi, joka puuttuu epäreiluihin kaupan käytänteisiin. Ja uskon, että komission ehdotus on erittäin hyvä, mutta myöskin kollega Paolo de Castro mielestäni on esittänyt aivan oikeanlaisia ajatuksia. Eli soveltamisala, soveltamisala on äärimmäisen tärkeä, kuten kollega aikaisemmin jo totesi. Eli on suojeltava kaikilta epäreiluilta kaupan käytänteiltä. on eri tahoja. Anteeksi, tässä kännykkäni häiriköi. Niin, tämä on estettävä. Mutta keskeisen tärkeää on suojata viljelijöitä. Se on keskeisen tärkeää. Se on vielä tärkeämpää monella tapaa kuin yhteinen maatalouspolitiikka. Viljelijät, viljelijän perusongelma on se, että he saavat tuottajana tuottajahinnan, joka ei ole asianmukainen. Jos emme tätä korjaa ja saa aikaiseksi asianmukaista tasapainoa, tasa-arvoa toimitusketjussa, niin sekä Espanjassa että muissa maissa ei pystytä todellakaan kuluttajahintoihin puuttumaan. Ja sen takia olen esittänyt aiheeseen liittyvän tarkistuksen ja toivoisin, että Ja haluaisin, että päästäisiin todellakin eroon äh, alihintaan myynnistä. Ja minun mielestäni kyseessä on silloin myös epäreilu kaupan käytäntö. Ja se on sellainen tarkistus, joka myöskin juridiselta kannalta katsottuna on tärkeää pitää mielessä. Eli mitä tarkoittaa se tilanne, kun myydään tuotanto, tuotetta alle tuotantohintojen. Ja sitten tietenkin kysymys siitä, että valittiin direktiivi asetuksen sijaan. Tärkeää tässä kuitenkin on se, että laajennetaan soveltamisalaa, jotta saamme asianmukaista sääntelyä aikaiseksi, koska epäterveet kaupan käytännöt ovat huono asia, tapahtuisi sitten alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin, vaan itse asiassa se tapahtuu aina ö, siihen suuntaan, että maanviljelijät kärsivät ja kuluttajat eivät siitä myöskään hyödy koskaan. Kiitoksia. Nyt teiltä ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, joten pyydämme, että vastaisitte herra professori näihin kysymyksiin. Ja sitten sen jälkeen puheenvuoron saa vielä De Castro, mutta myöhemmin. Honorable members, uh... Hyvät jäsenet, hyvin tärkeä aihe. Se osoittaa, tai tuo intohimo kysymyksissä ne osoittaa sen Andalusia viljelijöille myös tervehdys. Kyse on siis todellisista asioista kansalaisista Euroopassa. Tietysti eri näkökulmia on. Mutta yritämme löytää ratkaisun, joka olisi yhteinen eri jäsenvaltioille. Joskus omat kansalliset ongelmat, niiden huomioon ottaminen koko ajan osalta on vaikea asia. Eli nyt kun vähennämme käytäntöjä, joita pidemme oikeasti huonoina, niin emme sano, että niitä voi olla enemmän. että riit- onko niitä riittävä määrä, että voidaan laittaa mustalle listalle? Toistan tämän vielä. Te jäsenvaltiossa voidaan mennä pidemmälle. Jos mielestäni on erityisongelmia omenan tuotannossa tiettyjen neuvottelijoiden kanssa, jossa pitäisi olla sitten eri kohtelu, niin voi olla, tiukempi. Vähemmän ei voi olla, mutta tiukempi voi olla omassa jäsenvaltiossa. Tämä on tärkeä asia muistaa. Pitää mielessänne. Ei niin, että mistään sääntelystä luovutaan, vaan yritämme löytää yhteisen, pienemmän yhteisen nimittäjän. Ei ole mitään keskimääräistä eurooppalaista jäsenvaltiota, yritetään löytää eri näkökulmien välillä tasapaino ja eri realiteettien värillä eri jäsenmaissa. Ihan yleisluontoisena alustuksena, mutta oli tärkeää se sanoa. Toinen yleinen teema, joka tulee esiin, on se, että teillä näyttää olevan vaisto siihen, että tiettyjä sääntelyjä sovelletaan myös isojen välillä isot yhtiöt, myyjät, ostajat. Täytyy olla kovin varovainen. Ei se vuoksi, että olisi periaatteessa vastaan, vaan koska käytännössä voi tulla paljon kiertämistä, paljon sellaisia vaikutuksia, joita ei aiottu. Tsekin tasavallassa esimerkiksi Coca-Cola, onhan se tietysti iso. Se kuitenkin äh, kuuluu myyjiin pystyy tätä kansallista UTPtä kiertämään hyväksi käyttämään. Sitten ohittamaan vähittäiskaupalla ostajien eh, neuvotteluvoiman 10 prosenttia lopullisesta markkinasta. Onko se hyvä? Haluatteko että tällainen vaikutusvalta tai vipuvoima mahdollistetaan, no ei tietenkään, se vuoksi varovaisesti. Täytyy miettiä ma- monia mahdollisuuksia, vastakkaisia vaikutuksia esimerkkejä. Sitten nimenomaisemmin palatakseni tiettyihin kysymyksiin, joihinkin voi vastata, joihinkin en. Minä olen vain pääekonomisti. Pitäisikö olla direktiivi vai asetus? Minun asiani ei ole sitä sanoa, eikä minulla ole näkökantaa siihen. Toinen, siis tietysti tärkeitä asioita. Olisiko Marokko tässä, Rova Hoibu, herra Hoisling, ehkä pahoittelen tämmöistä, Menikö pidemmälle? Niin, no olisi hieno. Mielestäkin, minunkin mielestäni, meille suuri huoli ovat Marokon viljelijät. Siellä pitäisi olla talouskasvua, mutta tämä on oikeudellinen kanta, jota en voi kommentoida, koska olen täällä pääekonomistina osittainen vastaus siihen, mitä esittelijä Castro sanoi. Arviossamme en, en, emme luulakseni sano, että UTPllä voidaan vaikuttaa vähittäishintoihin. Päinvastoin arviomme mukaan haluamme nähdä, että missä määrin UTPllä on hyvä vaikutus viljelijöihin. Se on analyysimme pääasia keskiössä. Lähtökohta tälle kaikelle on tietysti oikeudellinen näkökohta varmistaa, että viljelijät hyötyvät. Monia kysymyksiä tuli vertikaalisesta toimitusketjusta ja niin edelleen, mutta loppujen lopuksi haluan varmistaa, että viljelijät saavat positiivista tulosta keskustelustamme. Suora yhteys viljelijän ja niiden, jotka ostavat heidän tuotteitaan, on ilmeinen. Saattaa olla muita välillisiä, mutta ne ovat vähemmän ilmeisiä. Sen vuoksi siinä pitää olla varovaisempi. Ja tietysti toimeksiantoa täytyy kunnioittaa. Vaikutus vähittäishintoihin ei ollut vaikutusten arvioinnin kohteena. Rova McIntyre, tästä epäreiluudesta, unfairness, niin tämä on yksi sanoista, Kuten alustuksessani sanoin, se on hyvin lähellä sydäntäni, komission jäseneni eh, sydäntä eh, joka päivässä kielenkäytössä, mutta sitten täytyy saada siitä käytännön asia. Se, mikä on epäreilua minulle, ei välttämättä ole jollekin kolmannella osapuolelle. Sitten tulee kiivas keskustelu ja kiva, että keskusteluja johtaa sitten taloudellinen etu, joka on tämän ongelman taustalla, jota tässä salissa käsittelemme. Ja sen vuoksi nämä suuret toimijat, todennäköisesti suuret ostajat, joilla on todellista valtaa, voivat sanoa, että ei se ole ollenkaan epäreilua. He sitten ekonomistin eh, ottavat töihin, kuten minä, tai ehkä vähemmän eettisen, ja sitten he sanovat jotain, mikä on reilua ja mikä ei. Eli ehdotuksen pragmatiikka on hyvin tärkeää. Muistakaa, ajatelkaa aina vaihtoehtoja. Kun ajattelee vaihtoehtoja, ovatko ne toteutettavissa? Voidaanko ne täytäntöön helposti jäsenvaltioissa ilman, että siihen menee liikaa äh, resursseja? Ovatko ne tehtävissä? Eli se, mitä ehdotamme, niin ainakin nämä suodattimet ohittaa. Herra Flanagan puhui esimerkiksi taloudellisesta riippuvuudesta. Se on aihe, josta voidaan puhua ekonomisteina, mutta siihen menee paljon resursseja. Joka päivässä työssäni komissiossa niin täytyy eh, markkinavoima esimerkiksi määritellä, mutta 20 suurta fuusiota vuosittain. Siinä on paljon työtä, jotka, jo, joita käsittelen. Osapuolet voivat tulla takaisin. Minun paikalleni sanovat, että markkinat ovat globaalit. Siellä on kiinalaisia kilpailua kaikkialla ja sitten täytyy käyttää paljon kollegoiden työvoimaa siihen ja työpanosta siihen. Ja kilpailun pääosasta komissimilla on hyviä tuloksia puolella, mutta se on tiukka homma. Jos jokaisella jäsenvaltiolla olisi tapauskohtaisesti, pitäisi määritellä, mitä talouden riippuvuus on, niin todennäköisesti se on vaarallinen tie. Se saattaa johtaa ei mihinkään. Tietääkseni on ollut yrityksiä Saksassa, on ollut ratkaisuja määritellä. Kyproksella on ollut yrityksiä täytäntöönpano maissa on ollut vähän nollaa, koska se on vaikeaa. 2015-2016 oli yksi tapaus perustuen taloudelliseen riippuvuuteen käytössä olevien tietojen mukaan Kyproksella nolla, koska on vaikea toimeenpanna epämääräisempiä käsitteitä. Kun viittaan PK-yrityksiin, se on käsite, joka on hyvin määritelty. PK-yritys on yritys, jolla on korkeita 250 työntekijää, liikevaihtoa 50 miljoonaa vuodessa korkeintaan. Se on käsite. Se on määritelty Euroopan tasolla se on yhden samanlainen kautta linja 28 jäsenvaltiota. Jos jäsenvaltio haluaa mennä yli ja sitten määritellä 500 työntekijää, koska viljelijöiden koko, tai kokoonpano, tai viljelijäväestön kokoonpano on erilainen. Ei sille ole, tiukempi voi olla, ei ole estettä. Arvo McIntyre mainitsi myös tuon UK viranomaisen, jonka herra Ainju myös mainitsi Nämä ovat tärkeitä kehityssuuntauksia, että niitä on, mutta täytyy muistaa myös resurssit, jotka menevät tällaisiin viranomaisiin. Heillä täytyy olla resurssit, tieto, täytyy tehdä, joka on käytännöllistä. Sen vuoksi pidämme hyvänä kevyttä yhteistyöjärjestelmää. Eli jäsenvaltiot raportoivat kokemuksistaan, jakavat niitä emme halua olla pakottava tekijä. Tietysti kilpailuoikeudessa olemme, meillä on pitkä kokemus, olemme tärkein kilpailuoikeuden toimeenpanija ollut unionissa, mutta jos puhutaan epäterveistä kauppatavoista, niihin liittyvistä säännöksistä. Teillä on enemmän kokemusta. Me annamme lähtökohdia ja te voitte mennä pidemmälle, jos haluatte. No ehkä palatakseni ja selventääkseni Arvan McKinneyksille kornettoesimerkkiä. esimerkkiä No sanoisin vielä, jos Unilever neuvottelee toimitusehdoista, kornetta tai mikä muu tahansa, jäätelö on kyllä hyvä, mutta Carrefourille, no kenellä on sitten paremmat neuvottelutaidot, olkoon niin, mutta miksei se sitten tihkuisi? Jos vertaa UTP ja sanotaan, että konetoin hinnan täytyy olla korkeampi kuin tämä. Tukkumyyntitasolla no Unilever saa sitten paremmin diilin, mutta Unileverin täytyy sitten hankkia maitonsa kuka tietää mistä. Eli esimerkkini oli pelkäläinen viljelijä, maidon myyjä. Ei saa hyötyä siitä. Sanoin myös, että jos tai Carrefour tai mikä tahansa supermarketketju ostaa se siis suoraan belgialaisilta viljelijöiltä, se on katettu ehdotuksessamme. Se on soveltamisalassa. Ja jos jos Forshan ostaa suoraan. Mutta Unilever yrittää sitten sanoa yksinkertaisesti, että sorry nyt viljelijät, viljelijät, annatte minulle jotain muuta, mutta sitten osaan asettaa, asettaa tiettyjä ehtoja, niin se olisi tämä välillinen vaikutus, joka olisi myös ehdotuksessa mukana, jonka olemme esittäneet. Sitten herra Dorfman, herra Dess kommentteja. Aha, Italia, anteeksi. Niin, eurooppalaisia olemme kaikki. Se, mistä syytätte, on, että olisi sopusuunnassa realiteettien kanssa. No, minähän tulen akateemisesta norsuluturnista, toki, mutta se pointti, joka sitten aiemmin, jos teidän realiteettinne, tunnettehan ne paljon paremmin kuin minä, sieltähän tiedot tulevat vaalipiireistä, ne äänestäjiltä, viljelijöiltä. Jos realiteettinne on kovin erilaiset kuin tämä lähtökohta, niin kaikin mokomin ehdottakaa, että kansallisella tasolla äh, tehdään lainsäädäntö, jossa mennään pidemmälle, mutta mielestäni tässä on hyvä pohja Euroopalle ja sitten sen päälle ja se rakentavat. No niin, minun muistutetaan siitä, että aika rientää. Joten kiitän varmaankin huomiostanne ja tämän verran tältä erää. Kiitos. Kiitos. Varmaankin pyydämme nyt professori De Castroa ottamaan kantaa näihin mietteisiin ja huomioihin. No? Kiitoksia kuuntelimme näitä mielenkiintoisia puheenvuoroja pääekonomistilta. Eli voin ilmoittaa teille, että jokin aika sitten IMKO-valiokunnassa äänestettiin ja siellä oli selkeä enemmistö kompromissitarkistukselle, joka liittyy soveltamisalaan. Eli tämä on tärkeä asia meille. 668 tarkistusta on tullut direktiiviehdotukseen liittyen epäterveisiin kaupan käytäntöihin elintarvikkealalla. Eli haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. 42 kompromissitarkistusta tehtiin ja niistä 30 liittyi kohtiin, 2, 30 liittyi kohtiin ja 12 johdatusan kappaleisiin. Tämä oli tiimityötä ja varmaan voin sanoa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat samalla kannalla kompromissitarkistuksista. Ainoastaan yksi ero on, kuten myöskin kollega Katainen totesi Aldesta, eli tiettyissä kompromisseissa olen hiukan eri kannoilla, mutta valtaosa tarkistuksista saa kuitenkin kaikkien poliittisten ryhmien tuen. Vielä kerran muistuttaisin kaikille, kuinka tärkeää on saada tämä direktiivi hyväksytyksi ennen tämän lainsäädäntökauden päättymistä. Odotukset ovat suuria. Tämä on nähty myöskin tässä keskustelussa. Emme voi ottaa sitä riskiä, että meiltä menee tämä tilaisuus sivusuun. Eli me olemme jo heti äänestyksen jälkeen, joka siis on 22. lokakuuta järjestettävällä viikolla Strasbourgissa – Eli meidän täytyy välittömästi käynnistää kolmikantaneuvottelut sillä viikolla jo, jotta pääsemme poliittiseen sopimukseen ennen joulua. Eli komission ja neuvoston kanssa siis sopuun. Ja muistuttaisin vielä, otan nyt esiin vain muutaman asian. Kompromistarkistusten laatimisessa käsiteltiin myös aihetta, joka liittyy tähän mustaan listaan. Yli 200 tarkistusta tuli pelkästään tähän kohtaan kolme. Ja olemme pyrkineet olemaan yhteydessä komissioon ja koetemme selvittää määritelmää mahdollisimman pitkälle. Ja kuten myöskin jo todettiin, niin tällöin jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle. Ja se on todettu tekstissä. Eli jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle. Mutta poliittinen painostus kaikista poliittisista ryhmistä ja nämä kaksi tarkistusta osoittavat, että meidän pitäisi nyt laajentaa soveltamisalaa näiden neljän epäreilun käytännön lisäksi. Siellä on neljä valkoista ja neljä harmaata käytännettä ja sitten neljä mustaa. Ne liittyvät kirjallisiin sopimuksiin, siis kirjalliset sopimukset huomioon. Sehän ei ole aina pakollista koska tämähän olisi aiheuttanut sitä monia, monissa jäsenvaltioissa ongelmia. Eli kirjalliset sopimukset, jos tuottaja niitä pyytää, niin silloin ei voida kieltäytyä sellaisen laatimisesta. Eli voi olla kirjattomattomia sopimuksia, mutta jos toimittaja vaatii tätä, niin silloin kirjan sopimus on laadittava. Eli tämä on yksi kohta, johon on jotain laajennettu. Sitten riskit jotka liittyvät arkaluontoisen tiedon väärinkäyttöön ostajan taholla. No ei nyt avata tätä keskustelua merkintäkysymyksistä, ehkä sitä keskustella käydään joskus toiste, mutta tässä on ehtoja ja jotkut ostajat ovat se saman tuotannon osalta sekä ostajia että kilpailijoita. Eli meidän täytyy säännellä hyvin tämän arkaluontoisen tiedon käyttämistä. Ja sitten, sitten myynti alle tuotantohintaan. Tästähän on puhuttu monissa ryhmissä ja tämä on hankala kysymys mutta parlamentin kanta kompromissitarkistuksessa on se, että myynti alle tuotannon hintaan otetaan mukaan. Ja tietysti tiedämme, että odottelemme tuomioistuimen päätöstä Espanjan tapauksesta. Siellä on ongelmia näissä kysymyksissä, mutta aika paljon painostusta on ollut tässä asiassa, että meillä oli pakko ottaa huomioon myöskin tämä suuri määrä tarkistuksia nimenomaan tähän asiaan liittyen. No en nyt halua puhua kovin paljon pitempään, mutta tässä alkuosassa meillähän on siis paljon painetta täysistuntoäänestyksessä ja toivottavasti parlamentti saa aikaan voimakkaan ja laajan kannan, jonka pohjalta voimme sitten lähteä kolmikantaneuvotteluihin ja että meillä olisi pitkälti yhteinen kanta, koska työ, jota täällä teemme, niin sen lisäksi, mitä on tehty tämän koontiasetuksen osalta, niin tällä tavalla voimme täydentää toimiamme ja näin voimme tehdä vahvemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi Euroopan järjestelmän, kun ajatellaan globaaleja markkinoita maatalousalalla. Eli todellakin toivon, että tässäkin tapauksessa pystymme tekemään hyvää yhteistyötä. Ja jos kollegoilla vielä on lisäkysymyksiä tai haluatte tehdä yksityiskohtia, niin esittäkää kysymyksiä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. E, kovasti. Professori De Castron työ tekee yhteenvetoa yksistä tärkeimmistä me nykyisellä toimikaudella ja haluaisimme kovasti, että pidettäisiin kiinni ehdotetusta aikataulusta niin, että saadaan saatettua ennen toimikautta asian käsittely loppuun, kun viljelijät tätä kovasti odottavat. Tässä tulee järjestystä markkinoille tietyllä tavalla. Tiedämme myös, että tämä on suuri kompromissi. Tietysti, koska vain kompromissien kautta pystyttiin etenemään asiassa. IMKO-valiokunta antaa lausunnon silloin Rova McKinnes teki läheistä yhteistyötä varjosittelijana IMKON kanssa. Ja ennen kuin Rova McKinnes saa puheenvuoron, niin haluan kiittää herra de Castroa. Ja nyt minä joudun jättämään teidät ja te Castro tulee tähän paikalle, niin joten hänen olisi ollut vaikea kiittää itse itseään joten minun se nyt tehdä. Nyt puheenvuoron saa varapuheenjohtaja, varapuhemies McGuinness ja De Castro, olkaa hyvä. Voitte jatkaa täällä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra De Castro, jatkanko vai odotanko, että pääsette sinne puheenjohtajan paikalle? Jos nyt voin viitata vielä takaisin niihin kommenttiin, joihin TG Comp viittasi. Eli pitäisi keskustella näistä taloudellisista intresseistä. Eli tässä on käyty kovin kiivasta keskustelua tämän aiheen ympäriltä ja se tarkoittaa mielestäni sitä, että tässä nyt kosketellaan kuumaa aihetta, kuumaa peruntaa. Ja täällä on keskusteltu kiivaasti, tai tämä on koskettanut erityisesti niitä, jotka eivät halua tulla kosketetuiksi. Ja mietinkin tässä nyt, että voisiko komissio tarkastella tätä aihetta jatkossa yhä enemmän kestävän elintarvikeketjun kannalta ja keskittyen erityisesti tuot, kuluttajan kannalta, jotta saataisiin aikaiseksi tasapainoinen tilanne. Haluan kiittää herra de Castro hänen tekemästään työstä, hänen aikansaamistaan lukuisista kompromissi tarkistuksista. Vielä on joitakin yksityiskohtia, jotka on selviteltävä, mutta olemme hyvään suuntaan menossa. Minulla on jonkin verran huolenaiheita äänestysaikataulun suhteen, mutta ymmärrän kyllä, että meidän täytyy pitää siitä kiinni, jotta saamme työn valmiiksi. Joten minun puoleltani mitä intensiivisemmäksi loppaus tulee, niin sitä jämäkämpiä meidän pitäisi olla valitsemallamme tiellä mielestäni, koska tämä aihealue on hyvin himmeä ja meidän tarkoituksemme olisi tehdä siitä läpinäkyvämpää. Se on meille meidän tehtävämme. Grazie Marian. Kiitoksia. Seuraavaksi Katainen. Ja Mögel vielä haluaa myöskin ennen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös herra de Castroa ja muita varjoneuvottelijoita myös tästä tehokkaasta ja hyvin rakentavasta työskentelytavasta tämän todella tärkeän direktiivin kanssa. Tätä on valmisteltu, valmisteltu pitkään ja, ja myöskin niitä positiivisia vaikutuksia tämän äh, No, tullessa no, no, voimaan. No, no, non funziona la cabina italiano. Italian tulkauksessa on ilmeisesti jotain ongelmaa. Joo, okei. Okay. No niin, nyt toimii taas tulkkaus. Okay. Niin tätä direktiiviä on tietysti valmisteltu todella pitkään ja myöskin sen positiivisia vaikutuksia sitten kun tämä on voimaan tullut, joudutaan myöskin odottamaan pitkään, mutta tämä on silti ainoa, vaikkakin pitkä tie pitkä tie auttaa sitä tärkeintä asiaa, eli viljelijän asemaa, asemaa elintarvikemarkkinoilla. Käytännöt eri jäsenmaissa ja kulttuuri ovat niin erilaisia, että on tärkeää, että tämä direktiivi ei millään tavalla rajoittaisi sitä jäsenmaissa tehtävää lainsäädäntötyötä, mutta toisaalta antaisi sitten riittävän selkänojan ja tuen niille maille, missä nämä kysymykset ovat kaikista herkimpiä ja kaikista, kaikista vaikeimpia. On todella tärkeää miettiä, että miten me voimme paremmin suojella ketjun heikointa osapuolta. Kun epäreilu kaupan käytäntöjä ilmenee, todistustaakka tulee todellakin olla ketjun vahvemmalla osapuolella, eli sillä ostajalla. Ja jäsenmaiden on voitava ehkäistä epäreiluja kauppatapoja kaikilla tasoilla voimakkaammin voimakkaammin kuin tässä direktiivissä. Niin tuottajalla on oltava mahdollisuus siihen kirjalliseen sopimukseen myös, ja olen todella tyytyväinen, että, että nämä ehdotukset ovat sisällä tässä kompromissitekstissä. Toivottavasti se tulee vauhdittamaan myöskin trilogineuvottelujen etenemistä. Bene, grazie. E adesso... No niin, kiitoksia. Ja sitten Mögel saa viimeisen puheenvuoron tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm not going to... Kiitoksia. En nyt puhu kovin pitkään. Halusin vain puhua parista asiasta, jotka jäävät hiukan auki. Eihän hyvistä syistä, koska ne liittyvät päätöksentekoprosessiin ja miksi esimerkiksi päätettiin tehdä direktiivi. Eli tähän vastaisin ensin, miksi direktiivi eikä asetusta? Tässä on kyse asioista, jotka liittyvät yksityisoikeuden alaan jäsenvaltioissa. Ja 20 jäsenvaltiossa nämä asiat on jo katettu kansallisessa lainsäädännössä. Ja tällaisessa tilanteessa ei ole hyvä asia laatia asetusta, joka suoraan vaikuttaisi oikeudelliseen tilanteeseen monissa jäsenvaltioissa. Ja se ehkä kumoaisi kansallisen lain tavalla, joka ei olisi toimiva. Eli tässä on nyt järkevää toimia niin, että meillä on EU-tason sääntöjä, mutta jäsenvaltiot voivat sitten harmonisella tavalla ottaa ne mukaan omaan lainsäädäntöönsä ja varmistaa, että ne toimivat kitkatta ilman päällekkäisyyksiä ja ongelmia, joita muuten esiintyisi tällaisessa tapaan, tapauksessa. Eli siksi direktiivi on tässä kohtaa järkevämpi. Ja sitten toinen asia, jota korostettiin, on oikeus perusta. Tämähän, tässä on mukana kohdat 40-39, joissa on puhuttu yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista. Ja tavoitteemme tässä on vahvistaa ja tukea viljelijöiden tuloja. Eli mitä pidemmälle päästään tämänhetkisestä tulotilanteesta, kun ajatellaan siis näitä äärimmäisiä tilanteita, eli Unilever vastaan Carrefour – Eli mitä hankalampaa on siirtää tämä makrotilanne myös viljelijän tulotilanteeseen, niin siinä on riski, kun ajatellaan oikeusperustaa. Eli mitä pidemmälle mennään, niin sitä suurempi riski on se, että oikeusperusta ei riitä kattamaan kaikkea, mitä tehdään. Ja siksi henkilökohtaisesti katson, että komission ehdotuksessa yritetään löytää tasapaino. Ja siellä lainsäädäntäjällä on jotain, jota se pystyy puolustamaan oikeudessa, jos tar- niin käy. Ja sitten kolmas asia, eli mahdollinen lisäys, eli myynti alle tuotantokustannuksen. Olemme ehdottaneet direktiiviä epäreiluista kaupan, kaupan käytänteistä tuottajien ja ostajien välillä. Tämä ei ole epäreilu kaupan käytäntö tässä suhteessa – vaan se on käytäntö, jota vähittäismyyjät tai tukkumyyjät käyttävät suhteessa asiakkaisiin, eli siis alemmaspäin, alaspäin. Eli se ei sovi nyt tähän tekstiin ja se pitäisi hoitaa sitten erikseen, jos siihen nyt ylipäänsä tulee puuttua. Ja sitten Ropeen kysymys. Miksi esimerkiksi maidon hinnat ovat niin erilaisia eri alueilla. No yksi suurimpia syitä tähän on se, että on vajealueita ja ylijäämäalueita. Ja ylijäämäalueilla hinnat ovat yleensä aika alhaisia ja vajealueilla korkeita. Ja näille vajealueilla no usein on pitkät etäisyydet, varsinkin tuotantokeskuksista, ja siksi siellä on vähemmän suhteita näitä suhteita on vähemmän kuin esimerkiksi ylijäämäalueilla. Ja sitten täytyy katsoa, miten kilpailu toimii, miten ala on järjestetty, logistiikka ja kaikki muu vaikuttaa hintojen muodostumiseen. Mutta on ihan normaalia, että esimerkiksi maitolitra ei maksa samaa kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla EUn alueilla. Se on ihan normaalia. Ja sitten viimeinen kommentti, ja tätä ei voida riittävästi korostaa – ehdotuksessa annetaan mahdollisuus mennä pidemmälle jäsenvaltioissa, jos katsotaan, että se on tarpeen. Ja tämä on tärkeä väline jäsenvaltioille, kun ajatellaan oman alueen tilanteen oikaisemista. Sehän saattaa olla täysin erilainen kuin jossain toisessa jäsenvaltiossa. Eli mitä pidemmälle mennään yksityiskohtiin, sitä vähemmän jätetään toimintavaraa jäsenvaltioille. Eli täytyy aina ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. Ja siksi minimiharmonisointi on ihan järkevää tässä asiassa. Ja siitä tulisi pitää kiinni myöskin neuvotteluiden loppuvaiheessa. Ja olemme tietysti valmiita tekemään kanssanne yhteistyötä tulevina kuukausina. Kiitos. Grazie. Salutiamo. Kiitoksia. Kiitos komissiolle. Kiitos johtaja Mekelille ja totta kai myöskin vieraillemme, eli pääekonomistille. Eli kiitoksia heille. Ja meillä on vielä kaksi kohtaa esityslistalle, kaksi lausuntoa. Ensin aluekehitysvaliokunnan lausunto Euroopan aluekehitysrahastoa Euroopan sosiaalirahastoa plussaa, kohesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännökset. Gabriela Zoana on valmistelija ja hän saa välittömästi puheenvuoron. Ole hyvä. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului de stabilire a unor... Kiitoksia paljon. Tässä on tarkoitus äh, saada aikaiseksi yhteinen pohja rakennerahastoille 2013-2017 monivuotiselle rahoituskehykselle ja tällä tavalla yhteiset normit näille seitsemälle rahastolle, joihin kuuluvat ERDF muun muassa. Siinä on tarkoitus luoda yhteiset määräykset ja määritelmät kaikille rakennerahastoille ja harmonisoida ne, jotta hyödyn saajille, edun saajille olisi mahdollista saada tukea yhdenmukaisemmalla tavalla ja edistää sosiaalista kohesiota ja alueellista kohesiota. Komission ehdotus on mielestämme tärkeä ja tärkein, yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda sellainen kehityskehys, joka antaa tasapuoliset kehittymisehdot edellytykset kaikille alueille vähentämällä epätasa-arvoa ja epätasapainoa eh, eri alueiden välillä, erityisesti parantaen vähemmän kehittyneiden alueiden asemaa. Täytäntöönpanovaiheessa on, kuiten, on, on tarkoitus lisätä joustavuutta. Valitettavasti kuitenkin uudet seikat tai uudet elementit tässä asetuksessa ovat sellaisia, että se ei, ne eivät kata aluekehitys, maaseudun ja aluekehitysrahastoa. Tässä on paljon segmenttejä, joiden pitäisi pystyä käyttämään tai voisivat käyttää hyväkseen näitä varoja mutta se ei ole tällä säädän, sää, säädännöllä mahdollista. Olisi tärkeää, että nämä rahastot pidettäisiin yhtenäisinä. Minun mielestäni on keskeisen tärkeää jatkaa työtä rahastoiden optimoimiseksi, jotta saataisiin todellista synergiaa aikaiseksi. Alueellisella tasolla ja erityisesti eh, maaseutualueilla ollaan riippuvaisia näistä rahastoista suoraan. Ja se on niiden tärkein rahoituksen lähde, koska se takaa sosia- sosiaalisen kohesion. Ja sosiaalinen kohesio, yhteenkuuluvuus edustaa tärkeätä arvoa ei pelkästään kaupungialueella, vaan myöskin maaseutualueella. Tämä on kaikkein tärkein argumentti, joka täytyy pitää sen, esillä sen tukemiseksi, että maaseuturahasto sisällytettäisiin tämän lainsäädännön piiriin. Katsomme, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota erityisen paljon maaseutualueisiin, jotta voitaisiin vähentää alueiden välistä kehityksen epätasapainoa kestävällä ja tehokkaalla tavalla, jotta voitaisiin investoida maaseutualueisiin ja edistää metsä- ja maatalousalan investointeja. Komissio on ehdottanut meille 27 prosentin leikkausta maaseuturahaston varoihin. Olemme ottaneet tämän kysymyksen esilleen Agrivaliokunnassa ja siitä on esitetty erilaisia mielipiteitä, mutta tämä leikkaus on joka tapauksessa meidän mielestämme sellainen, jota ei voida hyväksyä. Se on suorastaan absurdi. Se, että maaseuturahasto kytketään irti muista rahastoista, vähentää kokonaisvaroja, jotka on käytettävässä. Sen takia on tärkeää, että maaseuturahaston pidetään muodollisesti muiden rahastoiden kanssa yhteydessä tästä olemme keskustelleet myöskin aluekehitysvaliokunnan kollegoiden kanssa ja suurin osa jäsenistä ja poliittista ryhmistä ovat kanssani samoilla linjoilla. Tarkistuksia laatiessani olen yrittänyt esittää huomioita tärkeimmistä säädöksistä, joita sovelletaan maaseuturahastoon, ja jotta voitaisiin taata välttämätön joustavuus. Sovellettavista säännöistä toteaisin, että niihin liittyvät, tai ne ovat pitkälti samankaltaisia, jotka liittyvät ja YMP-säännöksiin entuudeltaan. On tärkeää, että saataisiin aikaan yhteiset säännökset kaikkia rahastoja koskien komission ehdotuksen pohjalta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista YMPn toisen pilarin puitteissa. Ja jos analysoidaan asiaa yksityiskohtaisesti, niin voidaan todeta, että esittämäni tarkistukset eivät tälle ehdotukselle estä, äh, aseta esteitä. Se, ne edistävät horisontaalista kehitystä, joka mielestäni pitää pitää voimassa ja kaikki mahdollisuudet pitää pitää avoimena niin, että luo, voitaisiin luoda äh, näiden asetuksen yhteisten määräysten ja maaseuturahaston välille selkeä yhteys, jotta saataisiin taattua horisontaalinen kehitys. YMPn uudistus sitten. Mielestäni tästä ei tarvitse tehdä vielä lopullista päätöstä koskien maaseuturahaston poissulkemista. Minun mielestäni horisontaalinen asetus on sellainen, että se liittyy monillakin tavoin yhteisiin määräyksiin. Se on osoitettu monissa yhteyksissä. Tarkistuksissa tavoitteena on luoda yhteys näiden kahden rahaston välille ja varmistaa, että maaseuturahasto pysyy yhteisten säädösten puitteissa. Minun mielestäni tärkeintä on, että että ei mm, tehdä päällekkäistä työtä, vaan saadaan aikaiseksi johdonmukainen rakennerahastoiden hallinnointitapa. Nämä ovat keskeisen tärkeitä kysymyksiä. Uskon, että yhdessä varjoesittelyiden kanssa meidän täytyy ponnistella vielä, jotta voisimme löytää tähän ratkaisuun. Hyvät kollegat, 26. 9. on tarkistusten esittämisen määräaikaa, jotta voisimme saada aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Kiitoksia. Molto bene, grazie la collega. Kiitoksia Joanalle. Sitten Rope ja Magines. Olkaa hyvä. Robert, ole hyvä. Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu. Kiitoksia Meille on tärkeää ilmaista oma kantamme. alukehitysvaliokunnalle, koska silloin asia voidaan käsitellä kunnolla, eli meidän pitää olla johdonmukaisia ja meidän täytyy sanoa, että olemme eri mieltä tästä 10 prosentin arvosta. Parlamentti on ottanut kantaa tähän asiaan muissa yhteyksissä ja sanonut, että jäsenvaltioiden pitäisi maksaa 1,36 prosenttia yhden prosentin sijasta, ja tätä rahastoa ei pitäisi supistaa. Eli tämä olisi meidän johdonmukainen viestimme, jonka välitämme. Ja toinen asia, jota emme missään tapauksessa hyväksyä, on se, että jäsenvaltioiden varoja on supistettu 24 prosentilla. Jos jäsenvaltioiden rahoitusta supistetaan neljänneksellä, niin en tiedä, miten tämä järjestelmä voi ollenkaan toimia. Ja sitten toinen asia. Tänä vuonna on tapahtunut alueellisia muutoksia jäsenvaltioissa, esimerkiksi Tsekin tasavallassa, Latviassa ja Liettuassa. Meillä on nyt kaksi aluetta ja niiden välillä on eroja, huomattaviakin eroja. Yhdellä alueella tuki on 100 prosenttia, toisella alueella 60 prosenttia, mutta suunnittelu on ihan sama kummallakin alueella. Eli tämä tulisi ottaa huomioon ja esitän tästä tarkistuksen, eikä myöskään ole reilua supistaa tukia niiltä jäsenvaltioilta, jotka ovat päässeet 75 prosentin tasa-arvo, äh, keskiarvoon. Eli hetki kun pääsee tähän 75 prosenttiin, niin silloin supistus on runsaat 20 prosenttia, ja mielestäni sen pitäisi olla ehkä 10 tai jotain sitä luokkaa. Sitten rahoitus, yhteisrahoituksen taso on hyvin erilainen – jos ajatellaan vähemmän kehittyneitä alueita, siellä se on 15 prosenttia ja muilla alueilla 45 prosenttia. Jos jäsenvaltiossa on alueellisia eroja, niin haluaisimme katsoa, miten voitaisiin saada aikaan enemmän lähentymistä ja enemmän kilpailumahdollisuuksia. Eli yhteisrahoituksen tulisi heijastella alueellisia eroja. No sitten tarkistukset tulisi esittää 26. päivä mennessä. Niinhän tässä lukee. Ja haluaisin varmistaa, että sain tämän päivän määrän oikein. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja McGuinness. Chairman, just to clarify. Puheenjohtaja, selvittääkseni, että esitän puheenvuoron varjoesittely herra Pudan puolesta, en omasta puolestani. En tunne yksityiskohtia itse. Ehdotuksessa pyritetään vähentämään Tuen saajien ja hallintoviranomaisten hallintorasitetta samaan aikaan, kun suuri sääntöjen mukaisuus ja laillisuus ylläpidetään. Siellä asetetaan yhteiset säännöt yhteisille hallinnoille, jossa on yhteinen perussääntöryhmä seitsemällä rahastolle, mutta kuten esittelijä on ottanut esille, tuo asetturahasto on suljettu siitä pois. Varjosittelijä ymmärtää sen, että tarvitaan parempaa YMPn subsidiariteettia, mutta toteaa, että äskeiset, äskettäiset kokemukset osoittavat, että on vääristynyttä kilpailua viljelijöiden välillä Euroopan tasolla ja myöskin lisääntynyttä monimutkaisuutta tuottajien tasolla. Kun Darfan mietinnössä painotettiin kovasti sitä, että lisääntynyt subsidiariteetti eh, saattaa lisätä YMPn monimutkaisuutta ja byrokraattisuutta. Eli lisää subsidiariteettiin pitäisi tällöin liittyä vahva yhteinen sääntelykehys. Varjoesittelijä tukee valmistelijan ehdotusta pitää maaseuturahasto CPRssä. Paikallisia kehitysstrategioita täytyy eh, painottaa, koska paikallisyhteisöjen omat kehityshankkeet ovat tuoneet näkyviä tuloksia. Myöskin eh, paikalliset toimintaryhmät tarvitsevat laajempaa pääsyä rahoitukseen. Kiitos. Grazie, onorevole McGuinness. E- Kiitoksia. Sitten Aguilera ja sitten Dante. presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No niin, minä haluaisin periaatteessa tästä lausunnosta, jonka kollega Joanna on laatinut. Haluan sanoa sitä, että olen kaikkein olen samaa mieltä siitä, että on tärkeintä, että Agri antaa lausunnon näistä rakennerahastoista ja sen vaikutuksista. Lausunnosta minulla on kaksi huomiota. Eli ensinnäkin emme ole budjetti kehyksestä samaa mieltä ja maaseudun kehitä, kehittämisen suhteen erityisesti maaseuturahaston kohdalla on tärkeää kritisoida budjettileikkausta, koska YMPllä pitää olla samat resurssit kuin tämänhetkisessä rahoituskehyksessäkin. Se on meidän kunnianhimoinen tavoitteemme ja kaikki taistelemme ei pelkästään maatalouden puolesta, vaan rakennerahastojen puolesta. Ja toiseksi haluaisin viitata myöskin siihen seikkaan, että rakennerahasto asetuksesta on otettu pois aluekehitysrahasto. Minun mielestäni se ei ole, anteeksi maaseuturahasto, minun mielestäni on asianmukaisempaa, että maaseuturahasto on mukana rakennerahastoissa, koska se on rahasto, jolla pyritään taistelemaan EUn alueilla, alueilla voimassa olevaa epätasavainoa vastaan. Ja sillä pystytään tai pyritään harmonisoimaan alueita keskenään. Eli se, että maaseuturahasto otetaan pois rakennerahastoasetuksesta ei ole minun mielestäni asianmukaista, vaikkakin komissio on todennut, että se ei ole sen syy, mutta näin kuitenkin se toimii. Rakennerahastot joka tapauksessa eroavat toisistaan siinä, että yhteisrahoituksen osalta. Kuitenkin minä olen sitä mieltä, että rahoitus täytyy olla erilaista siinä mielessä, että Euroopan unionin alueilla on erilainen tulotaso BKT per capita, koska Euroopan unionin alueella niin pitkään kun ei tilanne eri alueilla ole yhtäläinen, niin ei myöskään rahoitus voi olla yhtäläistä. Toinen asia sitten on tietenkin suora tuki. Mutta maaseuturahasto ja sen tarkoitus on tuoda sellaiset Euroopan unionin alueet, jotka ovat marginaalias pois sieltä marginaalisuudesta. Ja sen takia minun mielestäni kollegani Joannan ehdotus on asianmukainen siten, että maaseuturahasto sisällytetään rakennerahastoihin. Sitä ei olisi koskaan sieltä pitänyt pois ottaa. Grazie Clara. Michel. Kiitos sitten Michel. Kiitoksia. Kollegamme Müller nyt ei ole paikalla, eli puhun varjoesittelijänä horisontaalisen asetuksen osalta. En ole samaa mieltä siitä, mitä on sanottu vaikkakin ymmärrän, mitä on sanottu. Ja meidän täytyy löytää jonkinlainen kultainen keskitie. Tämä lähestymistapa aluetasolla liittyy siis julkispolitiikkaan, niin siellä pitää toimia johdonmukaisesti kaikkien rahastojen suhteen. Mutta ketkä ovat käytännössä sitten federahaston edunsaajat? Maanviljelijät. Se, että FEADER – pidetään mukana asetuksessa muiden rahastojen osalta, johtaa monimutkaisuuteen, koska ensimmäinen pilari, sitä käsitellään yhdellä tavalla ja toista pilaria sitten toisella tyyppisellä logiikalla. Maatalous valiokunnassa haluamme yksinkertaistamista viljelijöille, eli kun ajatellaan valvontaa ja asiakirjoja, meidän pitäisi, no me emme nyt kaikkea pysty harmonisoimaan, mutta meidän pitää kuitenkin tukea viljelijöiden etuja. He haluavat nyt varoja. Ja siinä vaiheessa, kun näitä toimia sitten valvotaan, siis toistan, että toisessa pilarissa on täysin erilaiset säännöt kuin ensimmäisessä. Ja viljelijöiden osalta tämä johtaa sitten lisämonimutkaisuuteen. Eli täytyy katsoa, miten voitaisiin pitää kiinni näistä aluekysymyksistä, ajatellaan FEDER, FEADER ja muita rahastoja, mutta meidän täytyy muistaa viljelijöiden edut horisontaalisessa asetuksessa ja meidän pitäisi varmistaa se, että näissä kahdessa pilarissa toimitaan samalla tavalla. Kiitoksia. Minä en tiennyt tästä asiasta kovin paljon, mutta tiettyjä huolenaiheita – on myöskin minulla, kun nyt kuulen, mitä Michel sanoi. Ja sitten Dorfman, olkaa hyvä. Mm. Niin, se mitä Michel de antaa, niin sitä painottaisin. Jos tarkastellaan viime vuosien uudistuksia, ja silloin kun puhuttiin uudistuksesta, niin aina oli sellainen kehityssuunta ja yritys. Maaseuturahastoa ja rakennepolitiikkaa yhdistää. Mehän olemme aina olleet sitä vastaan, kun haluamme maaseuturahaston pysyvän osan omatalouspolitiikkaa. nyt, jos luen tätä lausuntoa, niin maaseuturahasto on maase- maatalouspolitiikasta pois. Siitä tulee osa äh, aluepolitiikkaa. Ja kun tarkastelen monia maaseudun kehittämissuunnitelmia myöskin omalla kotiseudulla, niin muitakin, yli 80 prosenttia rahasta menee suoraan viljelijöille tasausmaksu ja ympäristöpalkkiot. Ja jos tämä jätetään aluepolitiikalle, niin maaseudun kehittämissuunnitelmatkaan eivät toteudu sitten viljelijöiden taholla, vaan aluepolitiikan, taho, aluepolitiikan toimijoiden puolesta. Täytyy todellakin miettiä, haluammeko tätä oikeasti. Vai haluammeko, että Maatalousvaliokunnassa puolustetaan yhdessä, että toinen pilari pysyy yhteisen maatalouspolitiikan osana. Jos näin halutaan, niin sitten kun ajatellaan näitä tarkistuksia, ja valmistelijahan on suureltaisin näin tehnytkin, niin tarkistus ehdotukset täytyisi hylätä. Eli tämä liittyy perus keskustelun siitä, minkälaisena näemme toisen pilarin. Olen siinä sitä vastaan, että se olisi puhtaasti äh, aluepolitiikan osa se. Kaikki raha on sitten pois viljelijöiltä. Grazie Herbert. Prima di... Kiitoksia. Ja ennen kuin Suona saa puheenvuoron, niin komissiosta paikalla on Romanska. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair, and good Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää pääosasto Regiosta. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Meille on hyvin tärkeää nähdä, kuinka te näette kohesiopolitiikan ja kuinka kaikki tämä toimii uh, yhteen tässä uudessa ehdottomassa puitteistossa. Todellakin valmistelemme seuraavalle ohjelmointikaudelle lainsäädäntöehdotusta ja näin toimiessaan komissio pyrkii puuttumaan uusiin haasteisiin ja myöskin budjetti rajoitukset pyritään ottamaan huomioon pitäen mielessä Brexitin. Ja sen takia me jouduimme tekemään vaikeita valintoja ja niin, kohesiopolitiikasta on leikattu enemmän itse asiassa kuin yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja siitä syystä jouduimme tarkastelemaan todellakin, kuinka voisimme varmistaa, että johdonmukaisuus ja selkeys säilyy sekä viranomaisten että edunsaajien kannalta katsottuna. Jos tarkastellaan ensimmäiseksi esittelijän tekemiä ehdotuksia, tai itse asiassa valmistelijan, niin yksi synergia-alue on todellakin paikallisen kehittämisen komitea, ja tässä todellakin 2020 vuoden jälkeen voidaan, voidaan havaita yhteensopivuus tavoitteiden kanssa. Mitä sitten, kun puhutaan näistä paikallisyhteisöjen omista kehityshankkeista? Haluan varmistaa tämän valiokunnan kollegoille, että selkeys ja yhdenmukaisuus säilyy myöskin yhteistiä säännöksiä koskevan asetuksen kanssa, koska tärkeää on, että johdonmukaisuus säilyy ruohonjuuritasolla. Ja me pelkäämme, että jos meillä on YMPn suuri kattava muutos ja sitten viranomaiset ja mm, edunsaajat joutuvat hyppäämään yhden asetuksen piiristä toiseen yhtäkkiä, niin usein syntyy hämmennystä. Ja sen takia päädyimme tähän ratkaisuun. Jos nyt sitten puhutaan uudestaan yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta ja siitä, mitä herra Robert totesi, niin ensinnäkin kyllä leikkaukset ovat merkittäviä, mutta haluaisin korostaa, että vaikka tietyt jäsenvaltiot ovat menettäneet noin 23 prosenttia rahoitusosuuksistaan tai tukiosuuksistaan, niin 2020 vuotta ennen jotkut valtiot ovat menettäneet jopa 45 prosenttia. Eli Tämä on suuri summa. Uskomme kuitenkin, että tämä on tasapainon ehdotus, joka erityisesti heijastelee sitä seikkaa, että monet jäsenvaltiot ovat edistyneet merkittävästi taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä. Mitä tulee sitten uuteen Liettuan ja Unkarin tai Puolan aluejakoon, niin komission ehdotus perustuu kaikkein viimeisimpään tietoon 2013-2016 välisiltä ajanjaksolta. Ja nyt tarkastelen tässä vielä yhteisrahoitusta. Yhteisrahoitustasoa laskettiin, koska ensin sitä nostettiin kriisin takia, mutta nyt katsomme, että kun Euroopan jäsenvaltioiden talous kasvaa, niin voimme pyytää kansallisilta ja alueellisilta budjeteilta lisää omista, omistajuutta tälle asialle niin, että he voitaisivat lisätä vipuvaikutustaan paikallisella ja alueellisella ja kansallisella tasolla osallistua Euroopan unionin budjetin rahoittamiseen tällä keinoin. Jos teillä on lisäkysymyksiä vielä, niin vastaan niihin mielelläni. Se, grazie. Kiitoksia. Ja nyt sitten viimeinen puheenvuoro. Ah, hetkinen vielä. Ei kun ei mitään. Eli loppupuheenvuoro, ole hyvä Suona. Mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-au făcut colegii mei. Kiitoksia kollegoille kaikista näistä kommenteista. Eli 26. syyskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Odottelen teiltä tarkistuksia ja jos teille sopii, niin tekisi kaksi täsmennystä. Kyse olisi siitä, että eri tavalla sovellettaisiin kahta pilaria – mutta me sovellamme yhteisen maatalouspolitiikan muutossääntöjä. Ja haluaisin todeta vielä kollegoille, että kaikki säännöt ovat jo voimassa maatalouden kehityksessä. En tiedä, onko tätä tekstiä ymmärretty ihan oikein, mutta joka tapauksessa odotan teiltä tarkistuksia ja keskustelemme niistä sitten yhdessä. Kiitos. Bene, grazie molto, intanto. Kiitoksia. Eli tarkistusten määräaika oli siis tosiaan 26. päivä, eli tämä kohta on käsitelty. Ja sitten siirrymme tänään viimeiseen kohtaan, eli kohtaan kuusi. Eli Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Valmistelija on James Nicholson, joka saakin välittömästi puheenvuoron. Ole hyvä. Very much indeed, Chairman. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Uskon todellakin, että on kovin tärkeää, että valiokunta pitää tätä lausuntoa hyvin tärkeänä. Nyt on kyseessä päätökset, jotka vaikuttavat viljelijöihimme ja yhteisöihimme ja olen pitänyt lausunnon lyhyenä. Haluamme, että maaseudun kehitys saa niin paljon huomiota kuin kaupunkikehitys myös. Viljelijät tekevät suuren osa paperityöstä verkossa ja tarvitsevat hyvät internetyhteydet. Olen jättänyt tarkistuksia, joissa painotetaan sitä, että täytyy parantaa yhteyksiä ja haluan poistaa viittaukseen investointeihin, siihen, etteivät laajakaista investoinnit olisi sallittuja. Olen myös jättänyt joitakin tarkistuksia, joissa painotetaan koulutuksen merkitystä maaseutualueella koulutus, ammattikoulutus, pätevyyskeskustelut keskittyvät pääasiassa kaupunkialueelle. Niiden avulla halutaan työtä, mutta meidän työmme on tukea maaseutualueita ja elämää. Ja uskoakseni se on ihan yhtä tärkeää kuin äh, kaupunkialueet. Sen vuoksi suosittelen, että budjettiosuutta innovaatioille ja tekniikan kehittämiselle lisätään 65 prosenttiin 60 prosentista Pieni mukautus vain, mutta uskon, että se osoittaisi, että otamme vakavasti maatalouden teknologian tukemisen. Odotan innolla yhteistyötä varjosittelyiden kanssa ja kaikkien muidenkin. Hyvin tiukka määräaika äh, tarkistuksille, mutta se on sen vuoksi, että voimme varmistaa, että lausunto ehtii ajoissa. Rekivalikuntojen mielestäni on niin kovin tärkeää, että pystymme lausunnon heille esittämään –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 Niin, uskoisin, että tässäkin täytyy jälleen kerran korostaa sitä, että rahoitusta on leikattu ja se ei ole perusteltua aluekehitysrahastoa tai kohesiorahastoa ei tule syyttää Brexitistä, vaan jäsenvaltioiden pitää osoittaa solidaarisuutta ja antaa 1,3 prosenttia rahoitusosuuksia, jotta uudet haasteet saadaan katettua, koska jos otetaan muista ohjelmista varoja siihen tarkoitukseen, niin sitten unohdetaan vanhat haasteet ja tämä ei ole reilua. Eli meidän täytyy sen suhteen jotakin tehdä. Olen samaa mieltä kollega Nicholsonin kanssa siitä, että aluekehitysrahasto rahaston on oltava aktiivisempi alueiden suhteen, alueellisten keskusten suhteen esimerkiksi, jotka hallinnoivat tämän rahaston varoja, niin niillä tulisi olla enemmän aloitteellisuutta, jotta ne voisivat ottaa varat tehokkaammin käyttöön. Myöskin maaseutualueilla koska käy niin usein, että alueelliset keskukset ja kaupunkikeskukset käyttävät noin 90 prosenttia kaikista varoista ja sitten maaseutualueet ja pienemmät paikat saavat sen, mitä jää jäljelle. Voidaan soveltaa, voidaan hakea liiderahoitusta esimerkiksi ja sieltä voi ottaa varoja, mutta liiderohjelmassa nyt on se tilanne, että komissio ehdottaa siihen vain viit- 5 prosentin osuutta aluekehitysrahastosta. 10 prosenttia olisi parempi vaihtoehto siihen. Nyt on esitetty 5 prosenttia, joka tarkoittaa vain 40 prosenttia siitä, mitä meillä oli vuonna 2014. Eli liiderin rahoitusta on leikattu kaksi ja puoli kertaisesti ja aluekehitysrahoihin mm, maatalous tai sanotaan maaseutualueen toimijat eivät pääse käsiksi. Ja meillä sitten sanotaan aina, että maaseutualueilla ei ole nuoria tuottajia esimerkiksi. Ja jos nyt mietitään tulotukea esimerkiksi, meidän täytyy olla johdonmukaisia liiderohjelmassa, joka toimii aika hyvin kaikissa jäsenvaltioissa, niin ei ole minkäänlaisia kritiikkiä kuultu liiderohjelman suhteen. Sehän antaa aivan tiettyjä tukia tietynlaisia tukia monille ihmisille ja paikallisille ryhmille, aktiivisille paikallisille toimijoille, viranomaisille, myöskin yrityksille. Ja sitä, sen rahoitusta myöskin valvotaan paremmin ja virheitä tapahtuu vähemmän. Me tarvitsemme eräänlaisen leader-ohjelman, tyyppisen ohjelman, jota voitaisiin käyttää myöskin aluekehitysrahaston puitteissa, jossa paikalliset toimijat, viranomaiset, liikeyritykset voisivat osallistua tähän rahaston toimintaan ja käyttää sitä hyväkseen ominaisiin tarpeisiinsa. Kiitos sitten Agnew. Thank you, Chair. Kiitoksia. Kuuntelin sitä, mitä Rope sanoi, ja minun on pakko olla samaa mieltä hänen kanssaan rahastot näyt, vaikuttavat olevat hyvin hankalia viljelijöille. No, tästä suurimmasta rahastosta nyt on kuultu hiukan, mutta on niin hieno ajatus, että on näitä rahastoja, mutta toivottavasti Jimmyt palaa siihen, mitä sanoin. Hän on tehnyt tätä työtä jo pitkään ja hän edustaa ja Jim, oletko sinä katsonut, että kohesiorahasto ja muut rahastot ovat helppokäyttöisiä viljelijöille omassa vaalipiirissäsi? Kiitos. Grazie Stewart. Adesso... Kiitoksia. Ja sitten komissio saa jälleen puheenvuoron. Romanska, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Um, first of all, uh... Niin, maaseuturahasto on tukenut maaseutualueita ja edelleen tekee niin. Uusia rajoitteita ehdotuksessa ei ole. Itse asiassa päätettiin vahvistaa ja tuota toimintapoliittista tavoitetta viisi on vahvistettu ja toivottavasti tuon EAKRn ansiosta maaseutu voi kukoistaa. Valitettavasti täytyy sanoa jälleen, että komission piti tehdä vaikeita päätöksiä ja myöskin varmistaa, että paras mahdollinen lisäarvo EU-tuesta saadaan ja keskittää tukitoimet EU-budjetissa. Sen vuoksi pelkään, että jos EAKR laajennetaan niin, että useammat tukityypit olisivat mukana, niin ei palvele tavoitetta. EU-budjetin rakenteesta haluttiin selkeämpi ja poistaa rahastojen välisiä päällekkäisyyksiä. Ja kun tarkastellaan artiklaa 6 esimerkiksi strategisissa suunnitelmissa asetuksessa, niin näyttää, että valmistelijan Ehdotuksissa on yritystavoitteiden osalta päällekkäisyyttä. Pelkäänpä, että tämä aiheuttaisi hämmennystä sekä viranomaisten että tuensaajien keskuudessa. Ja sitten jos puhutaan konkreettisemmin rajoituksista laajakaista asiassa. Itse asiassa tämäkin määräytyy siitä, että paras mahdollinen lisäarvo täytyy taata ja kokemuksemme mukaan näyttää siltä, että alueella – jossa yhteys on kovin kallis tai, tai niitä ei ole paljon tai ollenkaan, niin sinne täytyisi investoida. Ja jos on kaksi verkkoa, niin sen tien mukaan on myös vaikeampi rahoittaa julkisia tukitoimia. Sen vuoksi laajakaistella nämä rajoitukset asetettu. Kiitos. Jim, le conclusioni. Jim, sitten vielä loppusanat. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti puhun minäkin vain. Ehkäpä tässä nyt on hieman sekannusta sen välillä, mitä kohesiorahasto tekee ja mitä sitten taas aluekehitysrahasto tekee. Ja sitä ei pitäisi päästä tapahtumaan, koska minun mielestäni Leader-ohjelma on ollut yksi parhaista ohjelmista, mitä koskaan on Brysselistä eh, aikaan saatu. Sitä on käytetty hyvin tehokkaasti monissa eh, maaseutuyhteisöissä ja viljelijöiden taholta ja viljelijöiden yhteenliittymien taholta. Ja sitä on käytetty esimerkiksi Pohjois-Irlannissa rajat ylittävään yhteistyöhön työhön ihmisten yhteen tuomiseksi rajojen eri puolilta, sellaisten ihmisten, jotka eivät olisi muissa olosuhteissa koskaan tavanneet edes toisiaan, niin minä olen aina tukenut vahvasti liiderohjelmaa ja minä uskon, että on tapoja, joilla voitaisiin kehittää sitä. Enkä haluaisi nähdä, että Leader häviäisi. Mutta viljelijät haluavat käyttää liiderohjelmaa. ja katsokaas nyt. Kaikki ohjelmat. Oli sitten mistä ohjelmasta kyse tahansa, niin ihmiset haluavat päästä niihin käsiksi. Ja he sanovat aina, että niitä on hyvin vaikeata hyödyntää. Ihan sama hallinnoitiinko niitä Brysselistä vai paikalliselta tasolta, koska eihän kukaan voi vain avointa sekkiä antaa kenellekään. Kyllä jollakin tavalla täytyy valvoa, miten rahaa käytetään. Ja sen, mitä herra Agnu kysyin, niin siihen vastasin, että kyllä. Pohjois-Irlannin viljelijät, josta itse olen peräisin, eivät ole ihan yhtä varakkaita kuin Heranjun kotiseudulla. Meidän täytyy hyödyntää niitä rahoja ja varoja, mitä meille on tarjolla. Ja ehkäpä yhdistyneen, yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos olisi oltu yhtä taitavia EUn varojen käyttämisessä, niin ehkäpä oltaisiin oltu haluttomampia lähtemään EUsta, mutta se on toinen juttu. Maaseudun kehittäminen pitäisi voida tehdä helpommaksi ja varojen saanti helpommaksi, mutta valvonta tulee aina olemaan paikalla. Minä tunnen oma, oman seutuni viljelijät ja kollegat ja he ovat vastuullisia ihmisiä, mutta tiedän, tunnen heidät kyllä siinä mielessä hyvin myös, että jos rahaa on, niin kyllä he menevät ja sen ottavat käyttöönsä. Ja silloin, jos viljelijät saavat varoja käytettäväkseen, jos pääsevät niihin käsiksi, niin he, ne käyttävät ne todellakin hyödykseen ja yhteiseksi hyödyksi tehokkaasti. Ja kuuntelin, mitä herra Rupert totesi ja myöskin mm, sitä, mitä muut ovat sanoneet ja mielelläni teen yhteistyötä tämän lausunnon suhteen, jotta saataisiin se valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Kiitos Jim, kiitos kaikille kollegoille. Eli valiokuntakokous on päättynyt muistuttaisin kaikille, että ensimmäinen lokakuunta on tärkeää olla ylimääräisessä valiokuntakokouksessa, jossa äänestämme direktiivistä, joka liittyy epäterveisiin kaupan käytäntöihin. Ja toivottavasti saamme selkeän enemmistön kaikista poliittisista ryhmistä. Kiitos kaikille ja nähdään Strasbourgissa.